So. Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat. Aloittaisin jo muutamalla tiedotusasialla. Komission jäsen on jo täällä talossa, eli hän on aivan tuota pikaa täällä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ja aloitetaan nyt kohdista yksi ja kaksi, niin saadaan ne hoidettua. Ensinnäkin kysyn, onko esityslistaan huomautettavaa tai to- muutostoiveita? Ei. Onko, on joitakin ilmoitusasioita, joita haluan teille nyt kertoa. Ensinnäkin komitologiamenettelystä niin sanotussa ITC-ohjeistustapauksessa kollega Rybich on esittänyt tästä menettelystä vastalauseen. Ja tänä iltapäivänä koordinaattoreiden kokouksessa käsittelemme tätä asiaa nähdäksemme, miten sitä oikein voitaisiin käsitellä. Tilanne ei ole aivan yksinkertainen, mutta jos löydetään sopiva menettelytapa, niin kerromme sitten sähköpostitse teille esityksen ja toivomme sitten, että 4. toukokuuta tämän valiokunnan istunnossa pystymme sitten tekemään tästä jonkinlaisen päätöksen. Tämä on siis jossittelua kuitenkin tässä vaiheessa. Kokouksemme 4. toukokuuta alkaa hieman myöhemmin kuin suunniteltua, sillä komission jäsen Cross on tulossa meille tänne vieraksi silloin mutta hän on ilmoittanut, että hän ei pääsekään silloin paikalle, vaan vasta myöhemmin. Ja näin ollen ensimmäinen kohta esityslistalta jää pois ja aloitamme vasta kymmeneltä. Voitte siis nauttia vielä toiseen kertaan aamiaisen silloin aamuna. Tai sitten piden tästä ensimmäistä aamiaista. Kolmas asia on sellainen, josta ehkä olette kuulleetkin jo. Strasburgissa emme pystyneet äänestämään en nyt ymmärrä, minkä takia emme voineet äänestää, mutta tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Niin siellä emme kuitenkaan saaneet äänestää. Ja sen takia on erikoisistunto, täysistunto. Ja 11. toukokuuta meidän sitten täytyy käsitellä niitä muutamia istuntoasioita. Ja 8.45 tuolloin aloitamme 11. toukokuuta siis, ja olisin hyvin kiitollinen siitä, jos poliittiset ryhmät erityisesti huolehtivat siitä, että paikalla on niin paljon jäseniä, että pystymme äänestämään, olemme päätösvaltaisia. Siis 8.45-9.15 enintään puoli tuntia. Rakennusdirektiivi ainakin on silloin käsittelyssä. Äänestys kestää varmaan vain viisi minuuttia, mutta se on joka tapauksessa hoidettava. Ja meitä hiukan painostetaankin tässä asiassa, että saamme sen etenemään. Ja siitä syystä tuona päivänä on pakko saada aikaiseksi päätökset. Kolmas kohta esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 22. ja 3. helmikuuta. Onko jollakulla ehdotuksia pöytäkirjan muuttamiseksi olennaisilta osin tai jonkun lisäyksen tekemiseksi? Ei, joten hyväksytty pöytäkirja. Ja näin ollen myös esityslistan kohta kolme on käsitelty. Ja minäkin olen loppuun käsitelty, sillä ei tule mitään enää mieleen ilmoitusasioita. Sitten siirrymme kohtaan neljä ja odottelemme komission jäsentä tänne visiitille. Mehän toivoimme, että huhtikuussa saisimme kaikki komission jäsen tapaamiset hoidettua, sillä puheenjohtajakokous pyysi tätä ja ottaen huomioon myöskin työohjelma, olisi asianmukaista, että tapaisimme komission jäsenet ennen kuin käymme laajaa keskustelua työohjelmasta. Mutta olemme kuitenkin nyt hoitaneet tätä asiaa toisinpäin, eli vasta tuon työohjelmakeskustelun jälkeen käyneet sitten yksittäisten komission jäsenten kanssa keskustelua. Ja silloin voidaan mennä myös pidemmälle yksityiskohtiin Kohta alkaa tippua konkreettisia ehdotuksia ja yksityiskohtaisempia asioita. Esimerkiksi toimintasuunnitelmasta olen pääjohtaja Luun kanssa keskustellut. Ja erikoisistuntoa varten olemme keskustelleet hiukan sitäkin, millainen aikataulu tässä asiassa olisi. Tästä oli hiukan erilaisia mielipiteitä, sillä komissio on hiukan myöhässä tässä asiassa ja todettiin, että jos valiokunta haluaa, niin esitetään jo tässä vaiheessa välikertomus, mutta kaikki asiat eivät siinä vielä ole lopullisessa muodossaan. Omasta mielestäni ei ole järkeä tehdä täysin merkityksetöntä väliraporttia ja sitten palata asiaan sen jälkeen. Mielestäni on parempaa hyväksyä se, että asia viivästyy ja sitten käsitellä se perusteellisesti ja analysoida perin pohjin. Mielestäni se on ajankäytön ja itse asian kannalta järkevämpää, kun pystytään sitten tosiasioiden pohjalta arvioimaan asioita ja tekemään järkevämpiä päätöksiä. Tämä oli siis viimeinen ilmoitusasia ja nyt sitten pidetään pieni tauko siihen saakka, että komission jäsen tulee paikalle ja mitään muuta minulle ei yksinkertaisesti enää tule mieleen. Voisin ehkä laulaa jonkun laulun, laulaa luikauttaa tässä, mutta ehkä sekään ei ole kovin hyvä ajatus. Periaatteessa voisimme sitten mentäisiinkö vaikka äänestyksiin sitten? No eivät nyt kaikki kollegat ole täällä paikalla eikä myöskään seuraavan varsinaisen asiakohdan esittelijä, joten annetaanpa nyt olla. Mutta voisimme tehdä niin, että ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja komission jäsenen kanssa keskusteltaessa, voisivat nyt pyytää sitä. Eli tehdäänpä niin. Eli puheenvuoropyynnöt komissaarille nyt. Voidaanko tehdä nyt luettelo tässä vaiheessa? Niin ensimmäisen kierroksen puheenvuorot tässä. Ensimmäisten kysymysten esittäjät siis on, on tässä jo valittuna. Ja tämähän on aika ihailtavaa, että, että nyt tiedetään jo mitä kysytään, vaikka mitä ei ole edes sanottu. We can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Reihen den... Äh, Toivotan nyt oikein sydämellisesti tervetulleeksi tänne joukkoomme komission jäsen Tajanin. Hän on ensimmäinen komission jäsen, joka tässä valiokunnassa nyt vierailee ja esittelee meille osia omasta työohjelmastaan. Voimme sitten keskustella niistä ja kello kymmenenhän meillä alkavat äänestykset ja toivonkin, että komission jäsen menee pidemmittä puhetta asiaan ja pitää esityksensä ja sitten voimme esittää kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos puheenjohtaja ja pyydän anteeksi myöhästymistäni. Mutta tuolla oli mielen osoitus komission rakennuksen ulkopuolelle ja siellä oli melkoinen liikenneruuhka. No niin, minulla on nyt tässä jotakin esitettävää siitä, mitä komissio on päättänyt tänä aamuna tärkeiltä aloilta, <clears throat> nimittäin autoteollisuuden osalta. Tietänette, että minusta on aina suuri ilo tulla puhumaan parlamentin eteen. 15 vuotta minä täällä käyttäydyn kamalan huonosti. Se oli tärkeä osa omaa poliittista uraani ja sen takia on hyvin tärkeää tulla taas takaisin tänne tapaamaan vanhoja kollegoita. Haluaisin tähän ensi alkuun tämän komission ja parlamentin vuoropuolun puhelun puitteissa esitellä teille lainsäädäntöä, jota, tai lainsäädäntöesityksen, jonka komissio on hyväksynyt 4. maaliskuuta. Tässä on meidän poliittisista prioriteeteista kyse uuden komission prioriteeteista ja sitten Euroopan tulevasta strategiasta. Koitan teille nyt kuvailla tässä tämä tärkeimmät aloitteet, jotka kuuluvat minun toimivaltuuksiini. Käyn näitä läpi kronologisessa järjestyksessä. Ja, ja tuon sitten esille myös sitten tämän komission päätöksen, joka tehtiin tänään, ää, tänään kirjallisessa menettelyssä hyötyajoneuvojen osalta. Ennen kuin se menee lehdistölle tiedoksi, niin haluan kertoa siitä teille. No ensinnäkin meidän työohjelmamme prioriteetit vuodelle 2010, strategiset aloitteet. Me keskitymme, kuten olette varmasti jo huomanneet, Äh, asiakirjan 2020 strategian puitteissa uuteen teollisuuspolitiikkaan haluamme äh, älykästä, kestävää ja inklusiivista kasvua. Meidän täytyy tätä varten saada aikaan hyvin kehitys, äh, kilpailukykyinen ja vakaa teollisuuspolitiikka, joka integroidaan uudelleen restrukturointiin, innovaatioon, ja pienten, strategisten pienten yritysten tukemiseen äh, ajatellen globaalia tarvetta. Me tätä ohjelmaa varten tarvitsemme joitain rakennemuutoksia ja politiikkojemme kautta Euroopan teollisuutta pyritään saamaan kilpailukykyisemmäksi luonnollisesti julkista sektoria. Julkinen sektori ei voi korvata yksityistä teollisuutta, mutta jonkun verran uudistuksia tarvitaan, jos meidän teollisuusrakenteesta me haluamme tehdä kilpailukykyisempi. Me haluamme laatia tiettyjä sääntöjä, joilla pyritään tasapainottamaan tilannetta niin, että toimijat tietävät oikeuksistaan. Euroopassa on nyt edistytty jo paljon, mutta siltikään ei meillä vielä ole tällaista koordinoitua eurooppalaista taloutta, joka olisi riittävän vakaa. Ja nyt tällä hetkellä tosiaan näemme, kuinka tärkeää olisi olla tällainen koordinoitu teollisuus, esimerkiksi autoteollisuus, eh, ja, ja, ja tuottava teollisuus, niiden täytyy hieman uudistaa itseään ja aloitteita, jotka tänään komissiossa hyväksyttiin, pyritään tuomaan, pystytään saamaan aikaan puhtaita, tehokkaita autoja. Seuraavan, e, ensi syyskuussa pyrimme julkistavan tiedonannon uudesta teollisuuspolitiikasta. Presidentti Barroso, puheenjohtaja Barroso on nimeämässä tietyn joukon komissaareja tämän asian käsittelyyn koordinoidusti ja sen perusteella tuomme esille poliittisia ehdotuksia tämän tiedonannon muodossa jossa analysoidaan puutteita ja heikko, vahvuuksia eri teollisuuden aloilla. Teidän ehdotuksenne ja panoksenne tulee olemaan meille hyvinkin arvokas ja, ja tervetullut. Ja toivomme voivamme keskustella kanssanne Strasbourgissa tai jos haluatte yksittäisissä kokouksissa teidän valiokuntanne kanssa. Ensimmäinen panos tätä tiedonantoa varten on jo saatu teollisuuden kilpailukyvyn konferenssilta, joka järjestettiin viime viikolla Charlemagneessa. Erinomaisia puhujia saimme kuulla Esimerkiksi teidän valiokuntanne puheenjohtaja oli paikalla. Haluan kiittää häntä siitä, että hän osallistui keskusteluun tässä seminaarissa. Siellä oli myös Espanjan puheenjohtajan edustaja, espanjalainen ministeri Sebastian ja, ja komissaari Almunia. ja GM Euroopan puheenjohtaja, pääjohtaja oli paikalla. Siellä myös käsiteltiin tutkimusta, innovaatiota. Innovaation tukeminen on ehdottoman tärkeää teollisuuden kilpailukyvyn aikaansaamiseksi ja, ja parantamiseksi. Mm, Robert McQueen ja Quinn ovat myös teke, tekemässä tätä toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on valmistua ensi syksyksi. Se perustuu laajaan innovaatiolähestymistapaan, ei pelkästään tutkimukseen, vaan käyttäjät, kuluttajat, teollisuus, julkinen sektori. Kun ajatellaan, että PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä meidän taloudessamme, taloudentemme kannalta, ja senpä takia haluamme mukaan jonkun näköisen suunnitelman, erityisen suunnitelman PK-tasan, äh, tämmöisen innovatiivisen PK-sektorin rahoittamiseksi eurooppalaisia, ilman euro, tai eurooppalaisten riskirahoitusmallin mukaan pyrimme löytämään rahoitusta myös paikallisaluetasolle ja, ja käyttämään julkisen sektorin julkista sektoria innovatiivisten tuotteiden ostamisessa. Ja tässä toimintaohjelmassa on mukana myös standardointiprosessin tarkastuskierros, ensi syksynä tarkoituksena on tehdä tämmöinen hyvin kunnianhimoinen toimintaohjelma standardoinnista Euroopassa, jolla pyritään saamaan äh, tämmöistä integroidumpaa eurooppalaista standardointipolitiikkaa. Euroopassa tarvitaan modernimpia standardeja, normeja, äh, jotka helpottaisivat vientiä kolmansiin maihin esimerkiksi transatlanttisen dialogin puitteissa, mutta myös uusien talouksien kaupan suhteen. Me haluamme myös täytäntöönpanna pienyrityssäädöksen. Joissakin jäsenvaltioissa sitä ollaan jo täytäntöönpanomassa ja, ja siihen ollaan, siinä ollaan ryhdytty toimenpiteisiin, ollaan parannettu rahoitusmahdollisuuksia, vähennetty vähennetty byrokratiaa, tuotu elvytysohjelmaan mukaan, mutta komissio haluaisi nyt saada tietää, mitä edistystä jäsenvaltiossa on tällä alalla tapahtunut, jotta toimintaympäristö paranisi entistä parem- tai tulisi entistä paremmaksi pk-yritysten alle. Ensimmäinen, 31.5.1.6. on Madridissa PK-yrityskokous ja toisella vuosipuoliskolla PK-yrityksien kanssa järjestetään toinen kokous ja toivomme, että saamme aikaan parlamentin kanssa yhteisymmärryksen lainsäädäntötarpeesta näin tämän pien, pienyrityssäädöksen täytäntöönpanimiseksi. Ja toivon, että tämä saadaan aikaiseksi, jotta PK-yritysten toimintaympäristö paranneisi on olemassa myös komission ehdotus, jota tullaan käsittelemään ensimmäistä kertaa täällä. Joten tässä vaiheessa voin vain vedota parlamenttiin, että se auttaisi meitä ratkaisun löytämisessä. Jos ensimmäistä, ensimmäisessä käsittelyssä ei saada minkäännäköistä yh, yhteisymmärrystä, niin sitten vuosi varmasti kuluu ihan hukkaan ja toivon, että toimielinten välisessä tilanteessa tämä olisi huono viesti eteenpäin tässä kriisitilanteessa ja toivon, että näistä standardeista tosiaan saada, päästään eteenpäin hyvinkin nopeasti. Toinen tärkeä asia on yrittäjyys, Erasmus, hyvin tärkeä aloite, jota nyt valmistellaan vuodesta 2009 on ollut 90 vaihtoa, 100, 100 on nyt valmisteilla ja 150 vielä odottaa, odottaa vahvistusta. 2010 monet yrittäjät ovat hakeneet pääsyä tähän tietokantaan ja tänä vuonna tavoitellaan 200 vaihto-ohjelmaa tämä yrittäjien Erasmus-ohjelma varmasti muutaman vuoden sisällä sitten käynnistyy tai pääsee täyteen vauhtiin. Sitten avaruuspolitiikka on tärkeää, että jos ilmastonmuutokseen halutaan jollain tavalla puuttua. Lissabonin sopimuksessa unionille annetaan toimivalta avaruusasioissa ja siellä on oikeusperusta myös tutkimuks, avaruustutkimuksen osalta. Minun osastoni tällä hetkellä valmistelevat tiedonantoa avaruus politiikasta, jolla pyritään tuomaan unionin prioriteetit nyt yhteen. Eh, ja mm, syyskuussa tänä vuonna asiasta hyväksyttäneen tiedonanto. Ensi vuoden keväällä sitten suunnitteilla lainsäädäntöehdotus tulevaisuuden avaruuspolitiikasta, joka olisi osa eh, monivuotista rahoitusohjelmaa vuosille 2014-2020. Galileo GMS ohjelman puitteissa meillä on jo tapahtunut jotain edistystä ja siinähän kansalaiset ovat päässeet käyttämään sitä, mutta Galilean ja GMS-järjestelmän onnistumisen takia on hyvin tärkeää, että saadaan riittävästi rahoitusta pitkällä aikavälillä ja hyviä hallinnointiprojekteja. Tässä yhteydessä haluan muistuttaa, mitä kerroin kuulemistilaisuudessa muutama kuukausi sitten. Tarkoituksena nimittäin ei ole tällä hetkellä ryhtyä tekemään päätöksiä näistä suurista haasteista, joita, jotka meillä tällä hetkellä on edessä ennen kuin olen kuullut parlamentin kantaa asioihin jotta voimme yhdessä sitten päättää, miten asiassa me tehdään et, mennään eteenpäin. Ja näin tosiaan ennen kuin tämä puoliväli, Galileon puolivälikatsaus julkaistaan, niin aion keskustella par, parlamentin kanssa, vaikka asetusta suunniteltiin jo täksi keväksi. Meidän täytyy myös Galileon osalta tehdä parannuksia ja, ja, ja, ja kehittää sitä. Ja tarkoitukseni on nyt sitten oh, käynnistää uudelleen tämä toimielinten välinen Galileo-paneelikeskustelu, jossa käydään tosiaan eh, tietojen ja ajatusten vaihtoa, luottamuksellisen tietojen vaihtoa, jotta voimme tätä Galileo-ohjelmaa paremmin hallinnoilla. Miten sitä voidaan paremmin koordinoida jatkoissa? Eh, miten se toimisi paremmin jatkossa ja miten komission osastojen välillä voitaisiin sen hoitoa paremmin koordinoida ja niinpä osastoni tekevät tai kuuntelevat mielellään parlamenttia, parlamentin kantaa ja myös neuvoston kantaa siitä, miten tätä paneelin työtä voitaisiin kehittää. Yksi muukin tärkeä asia ohjelmassamme liittyy raaka-aineisiin, joka on strateginen kysymys Euroopan talouden kannalta. Meillä, meidän taloutemmehan on aika pitkälti raaka-aineiden viennin varassa, metallit, mineraalit, erityisesti vuonna 2000 2020 äh, strategian yhteyden, äh, valmistelun yhteydessä äh, ministerit hyväksyivät strategian raaka-ainestrategiasta. Ensinnäkin pitää päästä käyttöön, käyttämään raaka-aineita unionissa ja unionin ulkopuolella. Mahdollisuus käyttää niitä tehokkaasti ja kierrättää niitä. Komission tarkoituksena on julkistaa tiedonanto tämän vuoden loppuun mennessä, jossa analysoitaisiin äh, raaka-aineiden äh, äh, käyttömahdollisuuksia ja katsotaan, miten talouskriisitilanteessa tämä toimii ja miten sitten jatkossa voidaan kestävällä, kestävän kehityksen periaatteella myös raaka-ainestrategiaa raaka kehittää. Afrikan unionin kanssa oli Addis Abebassa kokous, jossa keskusteltiin näistä monivuotisista näkymistä. Pyydän anteeksi, jos nyt tässä toin liikaakin asioita esille, mutta minusta on ihan oikein, että te, te, teillä on tietoa kaikista siitä, mistä, mistä meillä keskustellaan, ja uskon, että tällä hetkellä meillä on kaiken näköistä tekeillä. Kohta varmasti sitten kuulen, mitä te olette mieltä näistä asioista. Mutta puiteohjelma kilpailukyvylle ja innovaatiolle. Siitä on tullut hyviä tuloksia, vaikka rahoitus on ollut rajallista, mutta uskon, että tämä avittaa eurooppalaisia PK-yrityksiä, e, joissa valmistellaan seuraavaa, tai, ja, ja nyt sitten valmistellaan seuraavaa päätössukupolvea. Sitten yritysten sosiaalinen vastuu olen vakuuttunut siitä, kuten kuulemistilaisuudessakin sanoin, kuinka, tärkeä, kuinka poliittisesti ja sosiaalisesti tärkeä tämä sosia- yritysten sosiaalinen vastuu on. Ja tämä on vaati, ed, vaatimus tämän päivän tilanteessa ja se myös helpottaa kansalaisten luottamusta talouteemme ja näihin järjestelmiin. Tämä kriisi nyt on hieman mutkistanut tilannetta Toinen asia, josta on saatu jo tuloksia, on REACH-ohjelma. REACH-ohjelma on edelleenkin yksi prioriteeteistani ja teen kaikkeni, jotta siitä se saadaan onnistumaan. Haluaisin erityisesti varmistaa, että kyse, osallistuvat yritykset voivat 30. Äh, marraskuuta mennessä saada, saada rekisteröintinsä kuntoon. Muuten tämä koko REACH-järjestelmä vaarantuisi. Me olemme sitoutuneet, tai sitouduimme kuulemistilaisuuksissa tässäkin äh, äh, valiokunnassa, ja nyt sitten pyrimme minun ihmisteni kanssa löytämään käytännön ratkaisuja, jotta yritykset pystyisivät noudattamaan sitoumuksiaan sitoumuksiaan. On hyvä, että tämä rekisteröintiryhmä nyt on, on saanut aikaan edistystä. Se auttaa varmasti nimenomaan pieniä yrityksiä ensimmäisen rekisteröinnin määräaikojen noudattamiseksi. Erilaisia kriteereitä on luotu ja, ja on hyvä, että sain komissaari Patocnikin kanssa sopimuksen aikaan. Me kävimme Helsingin virastossa viime kuussa yhdessä käymässä vierailulla ja pyrimme vierailun tulokset julkistamaan mahdollisimman nopeasti. Sitten nämä auktorisointiohjeet, sellaiset aineet, jotka tarvitsevat auktorisointia, niistä tarvitsee yrityksille saada mahdollisimman nopeasti juridista varmuutta. Ja erityisesti sitten autorisointi tai hyväksymis, käsikirjan julkistaminen pitää, sitä pitäisi nopeuttaa me, eh, yrityksillä pitää olla helpommin mahdollisuus hakea tätä hyväksyntää ja, ja, ja siinä vaiheessa, kun he tietävät, mitkä, mitkä aineet tällaista hyväksyntää edellyttävät. Nyt haluaisin vielä lisätä pari sanaa siitä päätöksestä, joka tehtiin kirjallisessa menettelyssä tänä aamuna. Tämä koskee tiedonantoa komissiolta jonka äh, parlamentti ja neuvosto ja taloussosiaalikomitea saavat eurooppalaisesta strategiasta äh, puhtaille ja tehokkaille ajoneuvoille. Tämä on osa energia, sun, äh, energiapakettia. Tämä antaa Euroopalle lisäarvoa, ottaen kuitenkin huomioon toissijaisuusperiaatteen edellytykset. Haluaisin lisätä, että on hyvä asia, että sähköautot ovat tällä hetkellä nyt monissa jäsenvaltioissa, kehitteillä Saksassa, Ranskassa, Tanskassa, Portugalissa. Ja komission kanta on se, että saamme äh, tämmöisen laajemman ja teknologisesti neutraalimman äh, lähestymistavan. Tiedämme kyllä, äh, mitä, mitä hyötyjä Äh, hiilipäästöjen tai päästöjen suhteen sähköautoilla on, ja samalla kuitenkin etrit, äh, katsotaan, miten vety, äh, maakaasu, polttoaineet ja muut energiatehokkaat aineet voisivat toimia perinteisissä moottoreissa. Nämä ovat erityisiä toimenpiteitä ja nyt sitten tässä kokouksessa haluan korostaa erityisesti niitä toimenpiteitä, joihin olemme ryhtyne, ryhtymässä laaditaan tällainen käsikirja rahoitusmahdollisuuksista kestävän kehityksen kehittämisessä. Käytämme Euroopan sosiaalirahaston tavoitteita tässä hyväksemme ensi vuonna. Me päivitämme niitä. Haluamme vähentää mm, CO2-päästöjä ja, ja ajoneuvojen saastumista. Haluamme varmistaa, että sähköautot olisivat yhtä turvallisia kuin perinteiset ajoneuvot. Haluamme edistää sellaisia standardeja tai normeja, jotta äh, ajoneuvoja, sähköajoneuvoja pystyttäisiin äh, lataamaan äh, kaikkialla Euroopassa yhtä lailla. Ja reakt ja, tai siis to, nämä standardit ja aloitteet ja tutkimus tällä alalla on hyvin tärkeää, että ei ole erilaisia kansallisia ratkaisuja, vaan meidän täytyy pyrkiä löytämään yhteen, yhteinen ratkaisu. Tämä strategia varmasti tulee teidän arvioitavaksi. Tämä perustuu pilareille, joista ensimmäinen on se, että parannetaan moottoreita, vähennetään niiden päästöjä. Toiseksi kehitetään tuotantoa sähköautojen, vetyautojen ja muiden äh, äh, äh, lisäämiseksi. Me aiomme jatkaa tätä strategiaa CARS 21 ohjelman puitteissa. Ja kuten olen luvannut ja toivon, että saamme, to, saamme tukenne näissä asioissa, pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään ja nyt haluan kuunnella äh, teidän kysymyksienne ja olen tässä sitten valmis vastaamaan, mitä sitten eteen tuleekaan. Kiitos. Ganz, ganz herzlichen Dank, Oikein paljon kiitoksia, komission jäsen. Meillä on pikkirikkinen ongelma, sillä meillä on kymmeneltä äänestykset ja nyt on 13 puheenvuoropyyntöä. Voimme tehdä niin, että kuuntelemme kysymykset ja lopetamme kymmentä vaille ja sitten komission jäsenellä on mahdollisuus vastata. Tai sitten kaikki esittävät enintään yhden minuutin mittaisen kysymyksen ja tällöin kaikki pääsevät ääneen. Pyytäisin, että kysymykset kestävät enintään minuutin. Kaikki kohteliaisuudet voidaan sivuttaa. Ei tarvitse sanoa, että oikein hyvä esitys ja että tulemme niin hyvin toimeen keskenämme, koska tiedämme sen joka tapauksessa. Ja jos emme pysty kymmeneltä aloittamaan äänestyksiä, niin sitten muut kollegat eivät pidä siitä tilanteesta. Kiitoksia. Kysyn tutkimus- ja innovaatioasioista Minkälaisia tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmia on tekeillä? Ja miten taastaan se, että tutkimuksen, innovaation ja pk-yritysten kolmiyhteys toimii? On kerrottu, että perustetaan jonkinlainen erityistyöryhmä tähän. Onko sellaista olemassa ja mitä mieltä olette tästä kysymyksen asettelusta ylipäänsä? Sitten Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin lyhyesti, mitä olette mieltä globaalista neuvotteluista hiilidioksidista suhteessa meidän teollisuuteemme Ja vaikkakaan kukaan ei täysin tätä velvoitteita näissä hiilikysymyksissä. Miten me aiomme toimia teollisuuspolitiikassamme? Emme tietenkään suojellaksemme teollisuuttamme, mutta jotta voitaisiin vahvistaa kilpailumahdollisuuksia. Sitten toinen kysymykseni, se liittyy juuri kilpailuun. Kaikki suuret maat suurissa sopimuksissa esittävät tällaisia erillissuosituimmuuslausekkeita. Äh, Miten te näette tämän ajatuksen, että on tällaista vastavuoroisuutta tärkeissä isoissa kauppasopimuksissa suhteessa kilpailijoihimme? Kollegin Toja. Sitten Toja seuraavana. Voisin lisätä että tässä teillä on erittäin laaja ohjelma, mutta lisään silti jotakin vielä. PK-yritykset täytyy jatkuvasti ottaa erityisesti huomioon EU-politiikassa, mutta kysyisin teiltä, oletteko ajatelleet sitä, että kiinnittäisitte aivan erityistä huomiota tietyn tyyppisiin erittäin pieniin yrityksiin, jotka eivät tee voittoa, mutta jotka työllistävät 10 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Nämä ovat osake, osakasy, osa, osuuskuntia ja muunlaisia. Ne ovat kuitenkin yritykset, jotka valmistavat tuo, tuotteita, antaa tekevät palveluita, mutta ne eivät tavallaan tuo voittoa. Aiotteko kiinnittää huomiota jo näihin pieniin yrityksiin, jotka kuitenkin ovat tärkeä osa talouksiamme? Kiitos ja sitten Rool. Nopea kysymys, komissaari niin tässä sähköautojen standardoinnista varmistatteko, että älyteknologia otetaan huomioon, koska niitä niitä pystytään käyttämään sähkö, autoja pystyttäisiin käyttämään sähkön varastointiin. Galileosta toiseksi. Se nyt ei ole enää tämmöinen huippuprojekti. Se on nyt tämmöinen infrastruktuuriprojekti pikemminkin. Mitä hyöty, kustannushyötyanalyysiä aiotte tehdä, jotta voidaan varmistaa sen edut muita infrastruktuuriprojekteja vastaan? esimerkiksi Euroopan Supergrid tuolla Pohjanmerellä tai muita sähköverkostoja tai sitten kun mainitsitte, että teollisuuden, teollisuutta mukaan tai rakennetaan rautateitä. Galileosta edelleenkin kuulemisessa sanoitte, että Kiina ei ole radiotajuuksia vielä vapauttanut. Onko tilanne kehittynyt siitä? Sitten raaka-aineista Euro, Euroopasta ulos menevä, tai Euroopan ulkopuolella olevien raaka-aineiden käyttö on tietysti tämmöisen hyvän hallinnoinnin kysymys, jolloin täytyy toimia mahdollisimman avoimesti, jotta korruptiota pystyttäisiin välttämään, koska se on sellainen politiikan ala, jota me haluamme sellaisissa maissa, jotka Euroopan ulkopuolella me haluamme siihen kiinnittää huomiota. Kiitos. Ja sitten Carvalho. Ähm, Erasmus Kiitoksia komissio. Erasmus Entrepreneurship on erittäin tärkeä hanke, ohjelma nuorille, joilla on työllisyysongelmia. Meidän pitäisi varmistaa, että tämä kasvaa kooltaan. Tiedän, että tässä on vain 1200 toimintaa. Tänä vuonna tämä on varsin, äh, varoja ei ole paljon myönnettyä tässä ohjelmassa teollisuus otetaan huomioon, ei ole kysymys vain palveluista ja yrityssuuntautuneisuudesta toiminnasta. Olen erittäin tyytyväinen, että on tullut tiedonanto vihreistä ympäristöystävästä kulkuneuvosta. On erittäin tärkeää, että pidämme kiinni kilpailukyvystämme Euroopassa, myös mitä tulee polttomoottoreihin. Kiitoksia. Sitten Franco. Monsieur le commissaire, je souhaiterais... Hyvä komissaari, haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin parantaa yhte- rajat ylittävää yhteistyötä tämmöisten innovaattisten PK-yritysten osalta ja niiden ryhmittymien osalta, ja miten voidaan rohkaista tällaisia yrityksiä keskittämään voimiaan. Toiseksi, mitkä ovat aikeenne PK- ja mikroyritysten tukemiseksi Välimeren alueella? Angelika Niplä. Angelika Niplä. Kiitos Komissio se kaksi kommenttia ja kysymystä. Ensinnäkin suuret kiitokset Green car aloitteesta, Se on minusta erittäin hyvä. Erittäin hyvänä pidän myös sitä, mitä totesitte, että ei pidä keskittyä pelkästään sähköautoihin, vaan ajatella asiaa laajemmin ja ottaa tekniikka neutraali lähestymistapa. Kysyisin, miten näette EUn aseman verrattuna muihin maailman alueisiin. Esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissahan investoidaan hyvin paljon tämän teollisuuden alan kehittämiseen. Toinen kysymys tai kommentti on se, että jos eurooppalaisia varoja on tarkoitus käyttää Green Car-hankkeen tukeen, niin toivon, että tuetaan enemmän tutkimus- ja kehitystyötä, eikä niinkään mietitä sitä, miten voidaan rahoittaa ostokannustimia eri paikoissa. Ja toinen seikka, kollega Winkler otti tämän jo esille ja minä toivoisin, että myös tutkimuskomissaarin kanssa otatte huomioon sen näkökulman, että keskitytään innovaatioihin. Sitten Gerek. Kiitoksia. Meitä on tiettyjä edustajia puolesta ryhmissä täällä, jotka neuvottelimme taloudellisen elpymisen suunnitelmasta. Aikooko komissio pitää kiinni lupauksistaan koskien taloudellista elpymissuunnitelmaa? Me myös neuvottelimme eh, suunnitelmasta, josta vielä, SET-suunnitelmasta, josta vielä puuttuu 50 prosenttia rahoituksesta. Pitääkö komissio kiinni sanasta, mitä tulee tähän SET-plan-kysymykseen? Milloin voimme saada yhteisiä standardeja eh, koskien mm, osia istokkeita sähköautoissa. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Te sanoitte, että komissio haluaa tarkastella sähköautokysymystä neutraalilla tavalla teknologisesti, mutta kuitenkin teknologia, joka liittyy tähän sähköiseen toimintaan, on paljon kehittyneempää. Valmistajilla on varsin erilaisia malleja ja monet aloittavat jo markkinoida tuotteita. Ettekö usko, että sähköautot voitaisiin ottaa käyttöön Euroopassa paljon aikaisemmin kuin muut puhtaan teknologian kulkunevat? Sitten yleisempi kysymys. Innovaatio on tietenkin kilpailukykyyn vaikuttava tekijä yrityksissä, mutta on toinenkin tekijä – josta puhumme paljon vähemmän, nimittäin sisäistäminen. Anteeksi, kansainvälistäminen. Pitää innovoida, etsiä uusia tuotteita, prosesseja, uusia markkinoita, ja tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälistyminen kasvaa. Mitä, miten komissio aikoo tarttua tähän asiaan? Sitten Butikov. Kiitos komissaari. Hyvä, kun puhuitte no, standardipolitiikasta. Äh, viittasitte tähän transatlanttiseen dialogiin. Äh, komissaari Verhoigen hän vastasi ennen tästä äh, transatlanttisesta talousneuvostosta ja, ja nyt de Hucht on teidän kolleganne tällä alalla, tai teidän kolleganne vastaa tästä. On hyvin tärkeää, että myös te seuraatte tätä miten standardit, joita yhdessä asetamme, niiden, miten ne kehittyvät. Ja haluaisin sitten kuultaa teiltä, mitä prioriteetteja teidän mielestänne tässä on standardi, Euroopan, eurooppalaisen standardisointipolitiikkaan transatlanttisen, transatlanttisissa yhteyksissä. Te puhuitte tästä yrityssäädöksestä ja, ja, ja maksuviivästyksistä. Viivästyksistä. Haluaisin nyt pyytää, että komissio ja te ottaisitte huomioon sen, että paitsi eri poliittiset ryhmät tässä politiikassa, niin myös erityisesti PK-yritykset ja OEAPME ovat vetonneet siihen, että tämä direktiivi saataisiin to- toimimaan myös business-to-business-yhteyksissä. Kiitos sitten Ensure. Kiitoksia, haluaisin esittää myös kysymyksen. Aikooko komissio antaa erityisiä varoja sille, että rohkaistaisiin sähköistä kauppaa ajattelen tässä erityisesti työttömiä ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikansa ja uusien rahoitusvälineiden kautta, joka otettiin käyttöön 8.3., niin eikö, ettekö ole sitä mieltä, että tätä välintä pitäisi käsitellä erikseen? Ja vielä yksi lyhyt kysymys. Haluaisin tietää, herra Tajani, ottaen huomioon tämän konferenssin, joka pidettiin maanantaina. Mit, mitä konkreettisia tuli esille? Kiitoksia. Kollega Padar. Seuraavana Padar. In uh, EU 2020 strategy. EUn 2020 strategiassa vähähiilinen ja tehokas talous ovat hyvin tärkeällä sijalla. Samalla kuitenkin, jos katsotaan 2010 vuoden työohjelmaa, niin en näe tätä aihetta minkäänlaisena painopisteenä siinä. Mitenkä kommentoisitte tätä? Kollegin Valion. Sitten Valion. Mineraalirooma. Komissaari mineraaleista ja, ja raaka-aineista. Nyt voitteko kertoa meille, onko komissiolla yleiskuva siitä, mitä resursseja meillä on Euroopan unionin sisällä? Ja toiseksi, miten aiotte, miten aiotte kaivuutoimintaa kehittää, koska on entistä vaikeaa päästä kaivamaan mineraaleja sellaisilta alueilta, jotka kuuluvat ympäristönsuojelun piiriin. Toiseksi, onko parla, meillä on syönidin kielto kultakaivoksissa ja siitä äänestetään ensi viikolla. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Christian Eila, komission jäsen, turvallisuustutkimusohjelma on yksi suurimmista tutkimusohjelmista. Sen rahoitus on puolitoista miljardia ja ja noita, tuota rahoitusta on ollut tarkoitus pienentää ja parlamentti on lähettänyt ehdotuksen takaisin kolmikanta keskustelussa. Mikä on tämän ohjelman rahoituksen tulevaisuus ja mitenkä kolmikantaneuvotteluissa ja erityisesti internetturvallisuutta teidän mielestänne pitäisi käsitellä? Toinen asia, jonka otan esille, on se, että parlamentti on ottanut Useassa otteessa esille sen, että puolustuksellisen tutkimuksen ja yksityisen tutkimuksen välillä on eroa. Ja mielestämme pitäisi olla erityistoimia maanpuolustuksellisen tutkimuksen edistämiseksi. Miten te näette tämän asian ja Ja onko teidän mielestänne tarpeen perustaa erillinen internetturvallisuutta käsittelevä laitos? Sitten kollega Tikau. Ähm, Kiitos. Hyvä komissaari, jotta taloudellista tuotantoa pystyttäisiin säilyttämään Euroopassa, niin laitoksia, tuotantolaitoksia pitäisi uudistaa ja niitä pitäisi tehdä ympäristöystävällisimmiksi. Ja meidän pitäisi myös noudattaa Kioton sitoumuksiamme ja, ja post-Kioton jälkeisiä sitoumuksia. Mitä komissio aikoo tehdä niin, että teollisuusyrityksiä voitaisiin modernisoida? Toiseksi tämä e-invoicing. Mitä komissio sen osalta on tehnyt? Herzlichen Dank, liebe Kollegen, dass Sie... Kiitoksia hyvät kollegat siitä, että piditte kiinni tästä puheajasta. Kaikki saivat kysyttyä kysymyksenne ja nyt komission ja se voi vastata kaikkien kysymyksiin. Aikaa 10 minuuttia. Grazie, spero di poter... Eh, Kiitoksia. Toivottavasti voin vastata lyhyesti kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Jos haluatte vielä syventää jotakin kysymyksiä, voimme palata asiaan. Strasbourgissa voimme tavata siellä, ei ole mitään ongelmaa. Olen teidän käytössänne. Herra Winkler ja Franko kysyvät erityisesti luoton saannista. Aion tukea kaikkia aloitteita, jotka suosivat luotonantoa PK-yrityksille. On uusia rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää ja erityisesti vahvistettua yhteistyötä voidaan harjoittaa Euroopan investointipankin kanssa yksityisellä sektorilla. Sitten kun näytetään välineiden hajauttamista, näin voidaan myös vaikuttaa tehokkuuteen. Haluaisin myös tehokkaat riskipääomamarkkinat, niin kuin puheenvuorossani sanoin, joten pitää luoda eurooppalainen passi eurooppalaiselle riskipääomalle ja markkinoille, ja se voi olla potentiaalisesti tärkeää, ja se voi vaikuttaa kasvuun myönteisesti. Hiljattain tapasin herra Meistadin. Hän on pääjohtajana investointipankissa ja me yritimme ennakoida yhdessä uusista, uusia mahdollisuuksia rahoitusvälineiksi vuoden 2013 jälkeen. Kuudes toukokuuta tulen järjestämään foorumin pk-yritysten rahoituksesta. Siellä puhutaan aivan erityisesti luotonannosta, ei vain taloudellisista kysymyksistä, vaan myös byrokraattisista kysymyksistä. Ne ovat erittäin tärkeitä näköjään herra Winklerille. Me yritämme löytää konkreettisia vastauksia. Ja mikäli mahdollista, muutamme asetuksia niin kuin tein, kun olin liikennekomissaarina tietyissä ohjelmassa, esimerkiksi Marko Polossa, koska äh, se oli huonosti pk käytössä ja me muutimme sitten ohjelmaa. Eilen komissio hyväksyi toimenpiteen, joka yksinkertaista hallinnollisia toimia. Me jatkamme samalla tiellä. Herra Odi, te otitte esille ongelman, joka jo aiemmin tuli esille tässä kuulemisen yhteydessä. Kyseessä on tietysti tärkeä asia. Jos, teidän, jos haluatte tietää, puollanko minä veroa tai en, vai en, niin sanoisin, että tämä on hypoteesi, jota ei voida sulkea pois sääntöjen kannalta katsottuna sitten jatkossa pitää nähdä, pitääkö sitä käyttää vaiko ei, mutta ei sitä voida sulkea pois asetuksen kautta, joten suhtaudun tähän aivan neutraalisti. Rouva ja te otitte esille yritykset ja osuuskunnat, jotka eivät tavoittele voittoa. Minusta tämä on todellakin ajankohtainen kysymys ja erittäin kiinnostava. Ajatella myös sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Olen tästä jo puhunut kuulemiseni yhteydessä ja voinkin toistaa, että sitoudun puolustamaan ja tukemaan tätä yrityssektoria. Se on erittäin tärkeää ajatellen sosiaalisesti asiaa myös. Ja nyt toistan tässä yhteydessä, että kaikki yrityssektorit pienistä suuriin ja suurista pieniin perheyrityksiin, niin kaikki ovat minulle yhtä tärkeitä tulevina vuosina. Mitä tulee Rova Karvaljon kysymykseen kun halutaan muuttaa val- Erasmuksen valmisteleva ohjelma todelliseksi ohjelmaksi, niin budjetti tätä ohjelmaa varten on varsin alhainen. Heikolla tasolla sitä pitää varmasti tarkistaa. Ja sitten mitä tulee vuoteen 2012 talousarviota pitää uskoakseni lisätä ja päätyä 7 miljoonaan euroon, 2013 8 miljoonaa verrattuna tämänhetkiseen viiteen miljoonaan, ei ehkä sekään ole kovinkaan paljon, mutta kuitenkin tietty merkki hyvän suuntaan. Voin sanoa, että ohjelma takaa suurempaa liikkumavaraa, koska poistetaan tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat valmistelevien toimien rakennetta. Ne, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan, ovat arvostaneet sitä, että saavat tätä kautta uusia työnantajia. Mitä tulee sitten sähköisiin autoihin tai sähköautoihin, tämän kysymyksen esittivät monetkin parlamentin jäsenet. Koska ei ole aikaa paljon, niin yritän tässä koota yhteen useampia vastauksia. Täällä puhuttiin sähköautoista, jotkut kysyivät Ajommeko suosia sähköautoja vai olla neutraaleja? Me olemme tässä neutraaleja. Sähköauto on erittäin tärkeä. Te tiedätte, että puheenjohtajavaltio Espanja on tehnyt tästä kysymyksestä lähes lippulaivansa. Ja teksti, jonka voitte lukea ja joka tänä aamuna hyväksyttiin, siinäkin käytetään paljon mustetta tätä automallia varten, mutta puhutaan myös hybridimalleista. Ja tietysti on pohdittu myös infrastruktuureja, koska tietenkin tarvitaan myös sopiva infrastruktuuri, koska emme voi olettaa, että tulevina vuosina syntyy sähkömarkkina sähköautomarkkinat edistyvät jo joissakin maissa. Venäjä ja Kiina investoivat hyvin paljon tähän. Ajattelen myös esimerkiksi eurooppalaisia yrityksiä, esimerkiksi Fiat, ja se rakentaa eh, sähköistä autonsa USAssa, mutta ei Euroopassa. Sitten herra on miltä olen pyytänyt, että hän laatisi, valmistaisi näitä autoja myös Euroopassa, mutta hän vastasi minulle, että tähän liittyy erityisesti ongelmat, ongelmat liittyen kustannuksiin ja infrastruktuuriin. Kiina ja USA investoivat paljon tähän Tulevina vuosina me pu- suosimme kylmämoottoreiden kehittämistä. Tämä tulee selväksi tässä tekstissä. On kaksi pilaria. Toinen pilari koskee näitä kuumamoottoreita, joilla pitäisi vähentää hiilidioksidia. Se on tärkeä pilari edelleenkin autosektorilla lyhyellä aikavälillä varsinkin. Ja sitten toisessa pilarissa puhutaan strategista, joka suosii vähemmän saastuttavia hybridi-, vety- ja sähköautoja. Tässä on siis laajoja mahdollisuuksia tutkimukselle ja erilaisille analyyseille. Ecco, sullo Small Business Act continueremo Ah, no, standard c'è un'altra domanda, non Mitä tulee sitten tähän Small Business Actiin tai PK-yrityksiin yleensä? Tuli nimittäin kysymys vielä. Ai niin, näistä pistokkeista, pistokkestandardeista sähköautoissa. 2010 olemme pyytäneet, että seuraavaksi vuodessa laadittaisiin eurooppalainen standardi, harmonisoitu standardi sähköjärjestelmille. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä, jotta hybridit ja, ja sähköautot voidaan ladata samanlaisella laturilla kaikkialla Euroopassa. Se on tärkeää, kun yritetään rajoja. Tämä standardi käyttöön ennen kuin aletaan suuressa määrin markkinoida sähköautoja. Me rohkaisemme teollisuutta sitoutumaan tähän ja käyttämään yhtenäistä standardia ja pyrkimään kaikin keinoin siihen, että sovellettaisiin myös tätä Mitä tulee tutkimusohjelmiin, mielestäni tut- innovaatio ja tutkimus ovat kaksi omaa välinettään ja tässä vastaan nyt innovaatiosta. Innovaatio on ratkaisevan tärkeää ja tämän takia komissio tulee esittämään aivan lähitulevaisuudessa tekstin, joka koskee innovaatiota. Ja me teemme työtä komissaari Queenin kanssa. Meistä tämä on aivan ratkaisevan tärkeää ja nyt jo olen yhteistyössä seuraavista rahoitusnäkymistä. Tietysti joitakin asioita pitää uudelleen tarkastella ja meidän pitää ennakoida talousarviossa – muutosta, joka suosii teollisuuspolitiikkaa, sillä jos teollisuuspolitiikka on todellakin tärkeä kysymys Eurooppa 20 asiakirjassa, niin meidän pitää mm, saada tästä päätöksestä myös konkreettista toimintaa, toimintaa. Ja jotta EU saisi kilpailukykyisen teollisuuden, niin meidän täytyy ehdottomasti sallia se, että yrityksemme voivat innovoida. Nyt on jo käytössä moniakin innovaatiovälineitä, mutta innovaatiota ilman tutkimusta ei tietenkään ole olemassa. En ole ainoa, joka näistä asioista päättää. En tiedä, minkälainen tulos tästä kaikesta syntyy, mutta minä ainakin sitoudun siihen, että pyrin muuttamaan yhteisön talousarvioita, mitä tulee innovaatioon ja tutkimukseen. Halutaan hiukan vielä panostaa tämänhetkisiin projekteihin. Sitten yritystemme kilpailukyvystä. Monet ottivat tämän esille. Ja raaka-aineisiin liittyvät kysymykset ja ongelmat tulevat myös esille. Tämä on huolestuttava asia. Monet teollisuuden alat ovat väittäneet hälytysmerkkejä viime viikkoina. Olen tavannut edustajia monilta eri sektoreilta ja yrityksistä, jotka ovat kertoneet epäilystään ja huolestaan tai huolestuneisuudestaan. Realiteetit ovat kovat ja hankalat Euroopan ulkopuolella. Niihin törmätään. Monien, monien raaka-aineiden kohdalla on kyseessä monopoli. Ja maanantain kokouksessa joka oli todellakin erittäin tuloksellinen ja hyvä, koska silloin annettiin monia sellaisia merkkejä, jotka puoltavat teollista kehitystä. Kaikki so- olivat samaa mieltä siitä, että on tärkeää kehittää eteenpäin pk-yrityksiä ja yleensä teollisuutta. Ja maanantain kokouksen jälkeen puheenjohtajannekin voi tämän vahvistaa. Olemme voineet todeta, että taloustieteilijät, älymystö, teollis, huipputeollisuusjohtajat eh, hyväksyvät tämän Eurooppa 20-strategian. Siinä keskitytään palveluihin, rahoituspalveluihin ja talouseen järjestelmään, joka, pyr- joka kehittyy tasapainoisemmin, jossa olennainen osa on annettu pk-yritykselle ja yleensä teollisuudelle. Tämä tietenkään tarkoita, että jotenkin unohdetaan palvelut. Palveluita ei pidä korvata PK-yrityksillä ja teollisuudella, mutta tarvitaan tasapainoista toimintaa, että vältetään se, että ei uudestaan synny sellaista vahinkoa kuin nyt on päässyt käymään. On tehty taloudellisia, talouspoliittisia päätöksiä, jotka eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia. On sitten myös kysymys raaka-aineista ja kolmansista maista. Ei ole mikään sattuma, että mainitsin Addis Abeban kokouksen, joka pidetään Afrikan unionin kanssa, koska on aika outoja asioita tapahtuu näissä alkuperämaissa, siis siellä, missä näitä raaka-aineita hyödynnetään. Minä jo sanoin teille, että tulen itse menemään Addis Abebaan ja otan tämän kysymyksen esille. Mielestäni eurooppalaisilla on todellakin kaikki syy kehittää politiikkaa Afrikassa. Ei kyse ole mistään neokolonialismista, vaan kehitysyhteistyöpolitiikasta, joka puoltaa tämän maantereen kehitystä ja Afrikan vakautta. Ei meidän etuun mukaista ole se, että maissa siellä on paljon korruptiota, korruptiota niin kuin tällä hetkellä ikävä kyllä on. Tarvitaan jotakin aivan muuta päinvastaista. Meidän pitää voida käydä kilpailua kaikilla sektoreilla mukaan lukien kaivannaisala ja pitää keskittyä laatuun, tässä on kyseessä henkilöstömme laadukkuus, pätevyys, jotka tekevät työtä Afrikassa, on sitten teknikosta, insinööristä tai kestä tahansa hallinnoijasta. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää toimia siellä, koska siellä on raaka-aineita. Raaka-aineet on otettu mukaan poliittiseen suunnitelmaan, joka koskee Afrikkaa. Ja vuosi sitten Napolissa järjestin kahden päivän kokouksen, jossa puhuttiin Afrikan ja EUn suhteesta. Afrikalaiset johtajat sanoivat minulle, että te, meidän pitää sitoutua enemmän Afrikkaan, jotta toteutetaan siellä infrastruktuuria, ollaan läsnä poliittisesti, koska esimerkiksi jos me rakennamme, sanovat he, rautateitä, öö, aavikolle, niin silloin olisimme ensimmäisiä ja nähtäisiin, mitä sieltä hiekanalta löytyy, minkälainen pohja. Ja Per corrompere il funzionario di turno, ma possiamo invece... Toivottavasti ei sitten sinne enää mennä salkut täynnä dollareita korruptoimaan, lahjomaan virkamiehiä, vaan pitää todellakin panostaa infrastruktuuriin. Se on aivan ratkaiseva kysymys, kun ajatellaan raaka-aineen asiaa. Sitten vielä yksi asia, jonka otin, josta ilmoitin pari päivää sitten. Aion tehdä ehdotuksen, jossa määritellään luettelo harvinaisista raaka-aineista. ja laatia strategian, jotta käytetään mahdollisimman hyvin olemassa olevia strategi- äh, raaka-aineita. Sitten laadimme tutkimusohjelmia korvaavista aineista ja tietysti lähestymistapamme tulee ottamaan huomioon ympäristösäädöksiä, jotka ovat voimassa. Tämä on yksi huolenaihe, joka liittyy kaivosteollisuuteen erityisesti tämä EUn sisäisesti, mutta myös EUn ulkopuolella. Mitä tulee sitten maksuviivästymisdirektiiviin, maksuviividirektiiviin? Kiitän tästä kysymyksestä. On pidetty jo koordinaattorikokous tästä aiheesta ja päädyttiin kompromissiin omasta puolestani. Olen sitä mieltä, että tässä on kyseessä hyvä kompromissi. Tärkeää on, että Euroopan parlamentin taholta toimitaan diplomaattisesti neuvoston suuntaan, jotta saadaan aikaan teksti, joka voidaan hyväksyä neuvostossa. Jos neuvosto on samaa mieltä, olen tämän sanonut jo joillekin parlamentin jäsenelle, jos siis neuvosto hyväksyy kompromissitekstin, niin minä henkilökohtaisesti en suinkaan vastusta. Mutta tietenkin tämän B2B-aspektin pitää kuulua tähän strategiamme, mutta hyvähän on aina parhaan mahdollisen vihollinen, joten meidän pitää nopeasti antaa merkki pk-yrityksille, sillä jos haluamme heti päästä täydelliseen tulokseen, niin pelkään, että jäsenvaltiot vastustavat tätä. Hyvä kompromissiteksti jonka neuvosto voi hyväksyä. Teen työtä monien parlamentin jäsenten kanssa, jotta saataisiin aikaan sopimus, jonka kautta voimme saada neuvoston hyväksymään asian ensimmäisessä käsittelyssä, jotta kaikki toimielimet yhdessä voivat antaa oikean merkin kriisin aikana tämä B2B-strategia on minulle sopiva strategia. Ongelmana on tämä kompromissiteksti, joka todellakin voidaan hyväksyä, mutta jos te haluatte, voimme puhua siitä vielä kahden kesken. Abbiamo, forse ci sono ancora altre risposte da dare, sono tantissime. Tämä on vielä muitakin vastauksia, niin kysymyksiä oli varsin paljon. Voin antaa vastaukseni myös kirjallisesti. Vastaan näihin kysymyksiin kirjallisesti, mutta kuten sanoin, olen kaikkien valiokunnan jäsenten käytettävissä. Tapaan teitä kahden kesken, milloin vain teille sopii. Kiitoksia. Kiitos siitä, että olitte täällä. Kiitos, että vastasitte perinpohjaisesti. Ja kolmanneksi, kiitos siitä, että ennen kuin kerrotte tästä e-liikkuvuusasiasta tiedotusvälineille, kerrotte sitä meille. Kiitokset tästä ja toivomme, että yhteistyö on hyvää jatkossakin. Liebe liebe Kollegen, wir können starten. Hyvät kollegat, nyt voimme sitten aloittaa äänestyksistä. darf Sie bitten, dass wir jetzt zügig zur Abstimmung kommen. Toivon, että pääsemme nyt nopeasti aloittamaan ja oletan, että poliittiset ryhmät ovat huolehtineet siitä, että täällä on vain, vain riittävä määrä, siis ei liikaa äänestysoikeutettuja ihmisiä paikalla, että ei aina jouduta niitäkin tarkistelemaan. Ja olisi mukava, jos joku ylipäänsä kuuntelisi minua. Ensimmäinen äänestys on Podimatan lausunnosta ja hän haluaa vielä antaa selvityksen tässä aluksi, mutta pyydän, että pidätte nämä esittelyt ja selvitykset lyhyinä, että ei käydä nyt mitään keskusteluja tässä sitten. Podimatalle lyhyt puheenvuoro. Olen ευχαριστήσω όλους και κυρίως τους κοιόδους εισηγητές όσους συνέβαλαν Kiitos. Niin, ne, haluaisin kiittää kaikki, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja laatimiseen ja ovat mahdollistaneet tämän äh, keskustelun äh, energiaan liittyvien tuotteiden ja muiden kulutuksen osoittamisen merkinnöin direktiivin uudistamiseksi. Ja haluan sen kertoa, että perusteluosassa kerron tästä viimeisestä merkintäraportista, jossa on mainittu kolme erillistä energiaryhmää tai luokkaa A++, artikla 10.4 osalta, artikla 4 ja sitten johdantokappale kaksi, jossa on tällainen direktiivin uudistamistarkastuslauseke vuodelta 2014 siinä tapauksessa, jossa tarvittaisiin vielä lisäluokkia merkintöihin. Eli näiden A++ lisäksi ehkä, ainakaan ennen 2014 vuotta sitä ei tehdä, mutta direktiivin uudistusvaiheessa pitää määrittää tämä tulkinta. Joten että on olemassa uudet luokat ja nämä uudet komission vahvistamat säännöt. Toivomme, että tämä tulkinta ennen, ennen tuota täysistuntoa saadaan vahvistetuksi komissiosta. Kiitoksia sitten Hassi, mutta ei käydä keskustelua. Herra puheenjohtaja, Trilogissa komissio ilmoitti eh, suullisesti eh, sen tulkinnan, johon rouva Podimaata nyt viittasi. Eh, ilmoitin, että vihreän ryhmän tuki tälle kompromissille, joka on kaukana ideaalista huolimatta raportöörin erinomaisesta työstä, niin vihreä ryhmä haluaa komission trilogissa esittämän suullisen vakuutuksen kirjallisesti nyt ratkaisuksi löytyi, että komissio esittää tämän vakuutuksen tulkintatavasta täysistunnossa ja täten nyt valiokunnalle tiedoksi, että tämä on ehto vihreän ryhmän tuelle tälle kompromissille. Kiitos. So, Selvä. Sitten komissiolle vielä puheenvuoro Prisa. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, merci. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä esittelijä. Minä voin vahvistaa tämän tulkinnan, jonka Rova Podimata juuri sanoi. Jos on tarvetta tutkia vielä tätä luokitusta ennen kuin direktiiviä uudistetaan, niin se voidaan tehdä vain ikään kuin alaspäin. Eli katsotaan, missä määrin me voimme tämän vahvistaa kirjallisesti tai täysistunnossa – helpoimmalla tavalla. Toivon, että tästä nyt ei tehdä asiaa tuolla, tuolla täysistunnossa, mutta joka tapauksessa tämän komissaari Ottingerin asia. Minä nyt keskustelen tästä asiasta esittelijän kanssa, mikä on mahdollisimman helppo tapa tuoda parlamentille vahvistus siitä, että tämän sanan tulkinta, jota komissio edustaa. Kiitoksia. Koska minäkin osallistuin tähän tuntikausia kestäneeseen kolmikanta neuvotteluun, niin oletan, että siitä kyllä pidetään kiinni, mitä siellä on puhuttu, jos niin pitkään neuvotellaan. Sitten äänestetään Podimata mietinnöstä puolesta. Otetaanko koneäänestyksenä? No, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on sitten yksimielinen. Onnittelut Seuraava äänestys on mietintö. Siitäkin neuvoteltiin pitkään, eikä siihen tarvitse sanoa sen enempää. Koneäänestys mietinnöstä alkaa. Jaha, no eipä se onnistukaan, sillä vielä joku haluaa käyttää puheenvuoron. Hyvät kollegat, meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että emme voi keskustella jokaisesta mietinnöstä, josta aiomme äänestää. Jos on tarpeen vielä sanoa jotakin, niin äänestys siirtyy jatkossa. Tika, olkaa hyvä. Niin, olisi varmasti aika tärkeää vähentää näitä saastuttavia päästöjä, joka etenkin niillä aloilla, jotka eivät kuulu ETSn alan joka tapauksessa. Me haluamme tukea tätä vihreän talouden kehittämistä. Kiitos. Oh, Abstimmung ist eröffnet. No niin, äänestys alkaa. Karte funktioniert nicht, wir schauen. Yksi kortti ei toimi, katsotaan miten se ratkaistaan, mutta äänestys on joka tapauksessa käynnissä ja nyt se päättyi. Viisikymmentäkaksi plus yksi, eli yksimielisesti hyväksytty tämäkin. Onneksi olkoon. Seuraava mietintö, Winklerin mietintö, siitä on erillinen Äänestysluettelo yhteen kohtaan esitetään myös su- suullinen tarkistus. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta Anteeksi. Sehän oli kompromississa mukana. Eli siirrytään suoraan tarkistukseen IMKO 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty, mutta ehkä on paras tarkistaa vielä. Koneäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 on hoideltu. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta niin 47 oli vedetty pois, sen unohdin sanoa. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 79 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 80 raukea 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdessa osassa 96 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 on jo ollut 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 101. Tähän on suullinen tarkistus. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty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 tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty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 Sitten 15, siihen suullinen tarkistus Vera Manuelilta. La señora Merkis, que es nuestra ponente en la sombra, no puede... Varjo esittelijä ei voi olla itse läsnä, mutta hän välitti minulle, että mitä tulee tähän 15, sovittiin kaikkien ryhmien välillä, jotta ei olisi välttämätöntä tehdä tätä kohta kohdalta äänestystä. Voin myös lukea tästä tämän tekstin. Tässä on, jos on epätasainen varojen jako ja se voi estää innovaatiota. On sitä mieltä, että EUn raaka-ainepolitiikan pitäisi käsitellä avainhaasteita ja varmistaa oikeudenmukainen aineiden raaka-aineen saanti. Kiitoksia, tästä sovimme. Mündliche Änderungsantrag. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja Muut raukeavat näin ollen sitten 16 puolesta. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 17. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, Pytikofer. Mikrofoni ei ole päällä. Bei Ziffer 103 haben Sie gesagt. Kohdassa 103 sanoitte, että se raukeaa ja minulle ei ole aivan selvää miksi näin. Durch IMCO 2 äh, abgedeckt. Koska se on mukana tässä IMCO 2 tarkistuksessa. Näin lukee täällä minun lapuissani. Eli siinä yläpuolella äänestysluettelossa Imko kahden kohdalla lukee, että jos se hyväksytään, niin 103 raukeaa. Ja näin sovittiin esittelijän kanssa. Ja nyt sitten loppuäänestykseen koneäänestys alkaa. Niin. Vastaan ei vaan. Onko nyt EPPllä yksi äänestäjä liikaa? Äänestys päättyy. Ja tulos on selkeä. Onnittelut. Wir kommen zum Punkt äh, äh Koslodui-Programm. Sitten Koslodui-ohjelma, Harmsin mietintö. Äänestysluettelossa on mukana yksi ongelmallinen kohta, mutta puhutaan siitä sitten, kun ollaan siinä. Ehkäpä nyt aloitetaan kuitenkin alusta nuo äänestykset. Tarkistus 5 ensimmäisenä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa, eikös niin? Neljätoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 raukeaa. Siis raukeaa, jos vitonen hyväksytään, eikö? Ei vaan, sittenkin 31 puolesta. Niin, olinkin alun perin oikeassa tässä, eli se raukeaa, 31 raukeaa. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan, ei vaan kuusi. Sen korvaa suullinen tarkistus, jonka esittelijä on tehnyt ää, puolesta, siis suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Toinen osa, koneäänestys alkaa. Siis toinen osa tarkistuksesta 16. Koneäänestys käynnissä. Päättyy. Eikö? No vielä kerran otetaan uusiksi. Eli 16. toinen osa koneäänestys Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta. Ei kun se raukeaa. Kiitos huomautuksesta. Menen vähän liian nopeasti tässä itsekin. Sitten 38 myös kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. No, tämäkin tarkistetaan. Toinen osa. Tarki, äh, koneäänestys alkaa ja päättyy. Raukeaa. Siis hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 ja 18 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 Sen korvaa suullinen tarkistus, eli se raukeaa vai mitenkä? No, äänestetään 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 43 raukeaa 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten tänne hankalaan osastoon kahdeksan. Siitä äänestetään, eikö niin? Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi raukeaa, näin ollen sitten yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea sitten 14 kahdessa osassa puolesta. Eikö näin? Anteeksi, anteeksi. Kompromissi yksi, eli tärkein meni minulta tässä ohi. Kompromissi kolme, ei kun yksi, anteeksi, kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Se, että tässä asiassa on kompromissiehdotus, yllätti minut täysin. Sitten 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta Ja toinen osako raukea. Selvä. Eli hylätty. Ja viisi raukeaa, jos viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Viisitoista puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mutta Aika tiukaksi meni, joten tarkistetaan 28, kun äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 29 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty, mutta en ole ihan varma. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestyskone äänestyksenä Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö päätöslauselmasta äänestys, koneäänestyksenä. Äänestys alkaa taas ja päättyy. Ja samalla tuloksella hyväksytty. Onnittelut. Onnittelut esittelijälle. Mietintö hyväksyttiin, mutta tämä ei ole ihan näin yksinkertaista. Harmsille seuraava puheenvuoro. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Nyt totesitte kai, että minä olin itse asiassa äänestänyt vastoin omaa mietintöäni ryhmäni kanssa. Näin en tehnyt tietenkään mielelläni, koska minusta keskustelu kävi hyvinkin vilkkaana. Ja nyt sitten, että tämä tilanne e- ei ole Bulgariassa selvinnyt, vaan se on vain kasvanut, joka osoitti, että Bulgarialla ei ole rahoitusmahdollisuuksia nyt sitten tämän purkamiseen tai pois, pois käytöstä poistamiseen, ja että jätteitä viedään Venäjälle. Ja tämä on ollut tämmöinen yksisuuntainen, katu, yksisuuntainen reitti tähän saakka, ja sen takia oli hyvin tärkeää käydä keskustelua, kun nyt sitten komissaari Ettinger on tekemässä tätä loppukäyttödirektiiviä. Toinen osa keskustelua koski sitä, miksi nämä uudet miljoonat uutta rahaa yleensäkään käytettäisiin Bulgariaan, jos ei niillä sitten, jos ei niitä käytetä Kosloduin käytöstä poistamiseksi. Minusta tämä raha pitäisi nyt sitten käyttää verkostojen innovatiivi, innovointi, budjettiin ja infrastruktuurien parantamiseen. Suurin osa kuitenkin valiokunnassa varjoesittelijän mielestä ei halunnut tällaista selvennystä. Ja nyt tietenkin täysistunnossa on uudestaan mahdollisuus tästä äänestää, mutta toivon, että nyt poliittisissa ryhmissä selvitetään se, onko tämä olisiko parempi kuitenkin saada tämä selvennys mukaan, jos sitä muut jäsenet pystyvät, pystyisivät tukemaan. Kiitos. Danke sehr für diese Klarstellung. Kiitoksia tästä selvityksestä. Nyt tiedämme, miten äänestettiin niin kuin äänestettiin. Ja nyt äänestykset on kuitenkin loppuun käsitelty ja päästään eteenpäin esityslistalla tai pitäisi päästä. Ah, ähm, Punkt 9. Midtime Review. Kohta yhdeksän. Väliarviointi, josta edustaja Remek vastaa. Siellähän hän istui. En, en nähnyt häntä ensin. Remekille nyt puheenvuoroja. Olisin oikein kiitollinen siitä, että ne, jotka eivät halua kuulla tätä esitystä, eivät häiritsisi melu, metelöimällä nyt tätä Remekin esitystä. Jos haluatte lähteä, niin lähtekää nopeasti ja hiljaa. Kiitos. Olkaa ystävällisiä ja poistukaa. Jos aiotte poistua, niin hiljaisesti, jotta voimme käydä keskustelua. Avaan keskustelun kohdasta yhdeksän. Remek, olkaa hyvä. Pane předsedo, děkuji za slovo. Podkladový dokument máte k dispozici a chtěl bych se proto... Teille on jo jaettu tämä työasiakirja, joten esitän tästä nyt vain muutamia huomioita. Kaikki tiedämme, että Eurooppa ei ole ainoa, joka yrittää luoda satelliittinavigointijärjestelmää. Kaikki tiedot antavat suuntaa sille, että on tärkeitä toimijoita maailmassa, on paljon kilpailua, ja kilpailijat myös kaksinkertaistavat ponnisteluita. ei ole kyse vain USAsta, vaan myös Venäjästä ja Kiinasta ja myös Intiasta on kyse. Minä uskon, että tämän takia tämä mietintö sen tarkoituksena on hiukan selittää, missä vaiheessa nyt olemme ja miten voimme olla kilpailukykyisempiä ja viedä tämän hankkeen menestyksekkäästi loppuun. Tämä on kunnianhimoinen, kallis hanke ja näin ollen myös monimutkainen. Siihen liittyy erilaisia ongelmia. Olemme jääneet hiukan jälkeen. Meillä on ongelmia rahoituksen kanssa. Pitää löytää mekanismeja ja rahoitusjärjestelmiä. Juuri tällä hetkellä hallinnointijärjestelmä olemme laatimassa Lisäksi yleisesti ottaen kustannukset nousevat kaiken kaikkiaan ja vielä lopuksi kilpailijat vievät omaa teknologiansa eteenpäin ja toimivat tehokkaammin ja nopeammin kuin Eurooppa. Vielä on kuitenkin tiettyä epävarmuutta poliittisesti monissa EU-maissa epäillään, pitääkö tätä hanketta tukea vaiko ei. Minun tavoitteeni henkilönä, joka on kiinnostunut tämän hankkeen onnistumisesta, minun tarkoitukseni on, että kaikki ajatukset liittyvät ryhmien ajatuksiin löytyvät myös tästä mietinnöstä. Haluaisin sanoa, että teidän huomionne, tarkistuksenne, kaikki teidän ehdotuksenne otetaan kyllä huomioon, koska haluan, että tämä tulos on sellainen, jonka kaikki voivat hyväksyä. Minua minä haluaisin tietää, mitä täytyy tehdä, jotta onnistutaan siinä, että tämä eurooppalainen satelliittiohjelma tuo lisäarvoa e, Euroopalle ja vahvistaa meidän varmuuttamme, turvallisuuttamme, kilpailukykyämme ja tukee myös taloutta ja työllisyyttä ja parantaa elämänlaatua kansalaisten kohdalla Euroopassa tarvitaan infrastruktuuri, joka on vahva, ja tätä kautta voidaan varmistaa, että kaikki EU-sektorit tästä hyötyvät. Tämä ei ole siis mikään projekti, joka liittyy vain yhdenlaiseen toimintaan eu Sen täytyy näkyä kaikilla aloilla. Olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa tarvitsee tällaista järjestelmää. Nyt täytyy vielä löytää keino voittaa nämä tämänhetkiset ongelmat. Kiitos. Darf mich ganz herzlich bedanken. Kiitokset. Ja ensimmäinen puheenvuoro on sitten kollega Hoolilla. Haluaisin kiittää herra Remetkiä tästä äh, Se joka on erittäin selkeä ja se on hyvin äh, selkeästi esitelty ja siellä on ikään kuin esitetty kysymyksiä meille. Täällä on kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä esittää, joita on hyvin tärkeää esittää. Herra Jani oli täällä meillä puhumassa tänä aamuna, mutta hän ei vastannut näihin esittämiini kysymyksiin, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ja toivon, että me sitten jatkossa saamme parempia vastauksia komissaarilta. komissaarilta. Pitäisiköhän meidän nyt ottaa esille kysymys siitä, onko nyt saat, äh, Galileian ikään kuin tuo suorituskyky meille riittävä. Tässä asiakirjassa osoitetaan, että enää ei ole oikeastaan kaupallista käyttöä Galileolle, koska aika viive on ollut sellainen, että se nyt joutuu kilpailemaan kiinalaisten ja japanilaisten järjestelmien kanssa eikä tekniseltäkään kannalta se enää ole huippulaatua, koska se on, ollut, se on niin paljon myöhässä. Joten tämä on tämmöinen eurooppalainen infrastruktuuriprojekti, joka nyt antaa meille eurooppalaista satelliitti kykyä. Mutta jos sitä nyt käsitellään infrastruktuuriprojektina, niin silloin pitäisi kysyä, että on vähän kova, meidän, meidän pitäisi nyt sitten tosiaan tosiaan saada vastaus siihen, että tarjoako se meille, mitä me tarvitsemme siltä, nyt varsinkin kun kriisi on päällä, talouskriisi on päällä. Jotain asioita jäin kaipaamaan tästä mietinnöstä sellaisia tämä tyyppisiä elefanttihuone lasi, lasikaupassa tyyppisiä. Eli silloin kun Galileo perustettiin ja, ja se oli PPP-projekti, niin sanot, sanottiin, että tämä on siviiliprojekti. Ja nyt vähän huolestuttaa se, että, että tässä on jotain salattua. Galileo ikäänkin sen hyöty on, on, on valunut hukkaan. Ja tähän voitaisiin ehkä mietinnössäkin puuttua, sillä on tämmöisiä potentiaalisia harmaa-alueita käytön kannalta esimerkiksi rauhanturvaajien äh, turvaaminen ja, ja tällä, nämä ovat sellaisia asioita, joista ei ole puhuttu, ja silti tämä projekti on, on menettänyt paljon alkuperäisistä äh, peräisistä tavoitteistaan. Ja, ja EU:ssa on sellaista väkeä, joka nyt haluaisi työntää sitä eri suuntaan. Miten sitten tämä järjestelmän turvallisuus? Kahdesta syystä, tai kahdelta kannalta ensinnäkin tämä tekninen äh, teollisuus, äh, turvallisuus mehän kaikki nyt sitten viime viikkoina kokeneet, että luonnonvoimat voivat vielä yllättää meidät. Ja, ja näinhän on, että esimerkiksi säteily saattaa kaataa satelliitteja kokonaan. En tiedä, ovatko ohjelman kehittäjät ottaneet tämän huomioon, onko jotain varasuunnitelmia, valmiussuunnitelmia, onko tämmöistä riskiä otettu huomioon koska jos me olemme riippuvaisia tällaisesta järjestelmästä, niin meidän pitää tietää sen fyysisistä riskeistä ja rajoitteista. Toinen sitten poliittinen puuttuminen, poliittinen kanta. Komissaari Jaani ei aamulla vastannut minulle, mutta hän, hän puhui meille Kiinan roolista joka pitäisi olla itse asiassa Galileon yhteistyökumppani, mutta itse asiassa Kiina ei suostu siirtämään tätä, tätä taajuus, tai jo, suostu myöntämään tästä taaju, taajuuspektristään mitään Galileolle. Ja tästä saattaa syntyä diplomaattinenkin kriisi, koska, koska nyt olisi hyvä tietää, miten keskustelut ovat kehittyneet sen jälkeen, kun tammikuussa kuulimme komissaariehdokasta. Ja mihin toimiin ryhdytään, miten asia tullaan käsittelemään jatkossa ja, ja, ja mikä, on sitten hallintoelimen rooli Kiinan mukanaolossa tässä, mukanaolossa tässä projektissa. Sitten on hyvin tärkeää, että me parlamentissa pystymme valvomaan tätä asiaa hyvin läheisesti ja on hyvä, että meillä on kompromissisopimus, jossa parlamentin jäsen voi olla hallintoelimessä tarkkailijana. Ja komissiohan on nyt tarjonnut tällaista prosessia, jota pystytään pyrittäisiin aktivoimaan. Ja nyt me haluaisimme asiakirjat näihin kokouksiin etukäteen, koska aikaisemmin kun parlamentin jäsenet menivät näihin kokouksiin, niin he saisivat tiedot vasta paikan päällä. He eivät pystyneet mitenkään analysoimaan etukäteen ja valmistautumaan näitä keskusteluja varten ja valmistelemaan kysymyksiä eikä muuta. Joten olisi hyvin tärkeää, että me saamme tämän julkisen tarkastelun tämän asian mutta tämä on erittäin hyvä ja selkeä analyysi tilanteesta ja, ja minusta tämä on erittäin hyvin esitetty ja hyvä, että me voimme tähän mietintöön vielä tuoda oman osuutemmekin keskustelun kautta. Kollegi Glante. Kiitoksia sitten kollega Glante. Kiitos. Mielestäni kollega Remek on tässä työasiakirjassa esittänyt oikein hyviä ja relevantteja kysymyksiä ja niitä tuossa äsken jo ansiokkaasti käsiteltiin edellisessä puheenvuorossa, joten minä voin puhua lyhyesti. Galileon suhteen on sama ongelma kuin GNSSn suhteen, josta myöhemmin puhutaan, ja ongelma koordinaatiossa. Nyt vasta keskustellaan siitä, mitä budjettimahdollisuuksia meillä on, 14 satelliittia vai mitenkä, ja nyt sitten täytyy miettiä sitä, pystyykö komissio täyttämään edes perusedellytykset satelliittitoiminnalle. Ja 14 satelliitilla ei vielä kovin paljon saada aikaan. Ja näitä suuria haasteita ei ainakaan sillä hoideta. Haluaisin tämän pelastuspalvelun mukaan asiaan. Ja olisi hienoa, että saataisiin 100-200 metrin paikannustarkkuus, mutta sille taitaa, se taitaa olla jo liian myöhäistä. Toinen asia, mistä on kysytty, on, on se, että, että Kiina tekee omia hankkeitaan ja tiedämme, että kiinalaiskollegat ovat hyvin kiinnostuneita erilaisista teknisistä vaihtoehdoista, mutta nyt Kiina ei kuitenkaan enää ole näissä yhteishankkeissa mukana. Ja näinpä siis myöskin Kiinasta toimitettavat komponentit eivät ole käyttökelpoisia, koska ei voida luottaa siihen, että ne sitten todella toimisivat. Myöskin taajuuskysymys on avoinna. Siitä tulee Kiinan kanssa hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Samoin Yhdysvaltojen kanssa on kartoitettava tilannetta. Tällaiset kysymyksetkin ovat tärkeitä ja toivon, että se mitä komissio, Tajani, komission jäsen Tajani aamulla kertoi saisi hiukan lisää lihaa luidensa ympärille. Meidän tarvitsee tietää tästä lisää ja meidän on syytä puhua tästä myöskin julkisuudessa, avoimissa kokouksissa, mutta toisaalta sitten pitää olla myös toisenlaista yhteistyötä, jossa käsitellään niitä salaisempia kysymyksiä. Ja kaiken kaikkiaan parlamentilla on sisäisessä yhteistyössä haasteita tässä Seuraavana kolega Prezin. Já bych také chtěl poděkovat panu kolegovi Remkovi, protože velice přehledným způsobem... Eh, Kiitän kaikkia kollegoja, koska he ovat antaneet hyvän panoksen. Erityisesti varjoesittelijä, hän on auttanut ratkaisemaan monia ongelmia. Minä jaan hänen näkemyksensä, mitä tulee näihin epäilyksiin, joita vielä on olemassa – kahdessa asiassa kuitenkin mielestäni meidän pitäisi pitää kiinni tästä, kun tätä järjestelmää rat- rakennetaan ensinnäkin teknologinen asiantuntemustieto, joka vaatii jota tämä hanke edellyttää. Ja se myös tuo sellaista tietoa, mistä mukanaan. Toisaalta ei pidä unohtaa sitä, että järjestelmien riippumattomuus, joita, siis järjestelmiä, joita Euroopan ulkopuolella kehitetään, eivät mekään ole täysin sataprosenttisen riippumattomia, koska joskus nämä järjestelmät käyttävät erilaisia tarkoitusperiä. Ne eivät ole pelkästään sillä tarkoituksessa rakennettuja. Me tällä hetkellä odotamme enemmän uutisia, erityisesti komission suunnalta – ja Ja tässä vaiheessa tarvitaan erityisesti kiivasta keskustelua ja on aivan välttämätöntä mielestäni, että jär... satelliittinavigointijärjestelmä rakennetaan ja onnistutaan myös tässä. Luonnollisesti mielestäni meillä on hyvät ehdotukset näin myös tehdä. Kiitos. Kollega Lamberts. Kollega Lamberts. Uh, first, Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi Hela Remekiltä, koska minulla ei ole ollut edes aikaa lukea tätä mietintöä. Äh, minä äh, vielä aion näin tehdä. <clears throat> Pari sanaa siitä, missä nyt ollaan menossa. Rehellisesti sanottuna, jos tämä, tästä ohjelmasta päätettäisiin tänä päivänä, niin uskon, että sitä ei hyväksyttäisi, koska olemme vähän myöhäjunassa ja nämä ovat valtavia investointeja. Mutta kuitenkin tällä hetkellä nyt ei tilanne ole sellainen, että voitaisiin olettaa, että aloitetaan nollasta, koska homma on nyt lähtenyt käyntiin eikä enää takaisin takaisinpäin voida mennä. Eli nyt tästä pitäisi saada parha, paras mahdollinen hyöty. Jos voidaan sanoa, että okei, tämä on ihan vanhentunut järjestelmä, mitä sovelluksia voidaan sitten ottaa käyttöön kilpailevista järjestelmistä. Mutta prosessuaalisesti tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska se on ensimmäinen teollinen ohjelma, jota Euroopan komissio hallinnoi. Ja, ja katson asiaa nimenomaan tästä näkökulmasta. Tässä ei voida ikään kuin epäonnistua, koska Euroopan parlamentti on joskus tämä lopullinen tai viimeinen yhteiseurooppalaisten toimien puolustaja. Ja senpä takia komissio on liittolaisemme ja meidän pitää osoittaa, että tämä voidaan saada toimimaan. Jos me saamme tällaisen teollisen järjestelmän toimimaan yhdessä, niin se valmistaa tietä muille keksinnöille. Joten tämä ei ole siinä mielessä mitenkään huono asia. Joten prosessuaalisesti tätä ei nyt saa, saa sitoa PPP-järjestelmään, koska jos näyttää siltä, että komissio ei saa tätä asiaa toimimaan, niin silloin komissio ja parlamentti ehkä vähemmässä määrin näyttävät aivan tyhmiltä. Joten tämä pitää nähdä tällaisena teollisuusprosessina, joka pitää saada onnistumaan. Ja minä tuon sitten enemmän substanssikommentteja siinä vaiheessa, kun olen lukenut tämän mietinnön läpi. Sitten Tosnovski. Děkuji, pane předsedo. E, já se velmi připojuji ke všem kolegům. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan yhtyä siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Ja myös haluan kiittää Herramäkin mietinnöstä. On erittäin tärkeää, että näin kallis äh, hanke todellakin viedään loppuun onnistuneesti. Tässä pitää ottaa huomioon myös koko projektin historia ja alkuperä. Alussa tehtiin virhe, kun ajateltiin, että tästä tulisi järjestelmä, joka olisi kilpailukykyinen ja nyt olemme mielestäni realistisempia. Ja niin kuin tässä on jo sanottu, en halua toistaa mitä on sanottu, mutta tässä muut olivat aivan oikeassa. Minä uskon, että on välttämätöntä toimia niin, että tästä ei tule pelkästään satelliittinavigointiojärjestelmä. Täytyy toimia myös niin, että sillä on muitakin tavoitteita, kuten esimerkiksi sen pitäisi edistää tutkimusta, koska Tähän liittyy valtavan tärkeä infrastruktuuri myös. On tärkeää nähdä, miten voidaan hyötyä tästä suuresta tiedonmäärästä, jota voimme saada projektin kautta. On tärkeää, että tästä puhutaan avoimesti ja etsitään näitä mahdollisuuksia, että voidaan hyötyä vielä enemmän hankkeesta. Erityisesti siviilitarkoituksessa, koska nämä tiedot, joita järjestelmä antaa, ovat erittäin tärkeitä tietoja ja uskon, että nyt en puhu sotilastavoitteesta, vaan puhun siis siviilijärjestelmästä. Ja luonnollisesti tältä kannalta katsottuna tämä on erittäin tärkeä järjestelmä. Sitten pitää vielä optimoida hanketta. tämä järjestelmä on ollut äärimmäisen monimutkaista saada aikaan rakentaa, sitä pitää kunnolla käyttää hyväksi. Nyt pitäisi ehkä muuttaa painopistettä nyt meillä on infrastruktuuri olemassa ja mielestäni tässä valiokunnassa jatketaan keskustelua ja tietenkin meidän täytyy yrittää kaikin keinoin tukea hanketta, koska meillä ei ole muitakaan vaihtoehtoja. Minä uskon, että ehkä alusta tehtiin virhe, niin kuin sanottiin, mutta nyt meillä on tämä projekti meneillään. Meillä on järjestelmä, joka e- Euroopalla on käytössään monia tarkoituksia varten. Kiitoksia. Kollega Odi. Kiitos sitten Odi. No, kiitos puheenjohtaja lyhyesti. No niin, tämä Galileo-asia on epäonnistunut, ainakin siviilipuolella. Ah, pardon. Excusez-moi. Niin, tämä siis on ihan epäonnistunut siviilipuolella. Ainakin kun katsotaan, mitä suunnitelmia oli, niin näitä, nämä tuotot eivät pysty siihen sijoitettuja rahoja korvaamaan. Mm, ja nyt nämä, tässä taloudellisessa kriisitilanteessa komissio on vähän liiankin hissuksen asia eh, edistänyt. Komissaari kertoi meille poliittisesta eh, tavoitteestaan ja lupasi kuunnella parlamenttia, mutta uskon, että komissio asiantuntijoineen joutuu nyt kyllä vakuuttamaan parlamentille ja kansalaisille, että jos tämä on nyt epäonnistunut sen takia, että ei löytynyt rahoitusta, että PPP ei onnistunut ja että teknologia ei toiminut ja, ja, ja taajuudet eivät ole saatavilla ja niin edelleen ja niin edelleen. On aika vaikea saada tämä asia etenemään nyt taloudellisessa kriisissä jos ajatellaan nyt talou- tieteellisiä teknisiä haasteita, niin, niin, niin niiden osalta nyt sitten komission pitäisi erittäin avoimesti tätä asiaa viedä eteenpäin, koska se on hyvin tärkeää unionin uskottavuudelle ja suurten projektien hallinnoimiselle. Kiitos. Kiitoksia ja minäkin haluaisin sanoa sanasen tästä asiasta. Ja minulla on myös kysymys komissiolle. Kollegat totesivat aivan oikein, että tässä on kyse yhdestä niistä harvoista eurooppalaisista projekteista, jotka ovat todella ratkaisevia. Jos tässä epäonnistutaan, niin sitten meidän täytyy tarkasti miettiä sitä, että uskallammeko lähteä vastaaviin hankkeisiin. Toinen asia on se, että tässä on kyllä saavutettuja edistysaskelia, emme suinkaan ole nyt nollasta lähdössä liikkeelle. Ja nyt tärkeä kysymys on se, että miten toimitaan näiden esille tulleiden ongelmien kanssa. Minulla olisi kysymys komissiolle, onko tarkoitus hankkia uusia satelliitteja, jos niin koska ja kuinka paljon, miltä kustannuskysymykset näyttävät. Tiedän, että tämä on hankala ja mitä enemmän tähän asiaan perehtyy, sitä hankalammaksi se muuttuu, mutta tarvittaisiin kyllä tarkkoja tietoja asioista. Kollegat ovat aivan, aivan äh, oikeassa tässä. Miten sitten kantoraketit, minkä tyyppisiä kantoraketteja valitaan ja minkä takia, millaiset kustannukset niihin liittyy? Tässä on siis kaksi yksityiskohtaista kysymystä, jotka eivät ole täysin merkityksettömiä kokonaisuuden kannalta. Jos komission olisi mahdollista vastata näihin kysymyksiin, niin olisin hyvin tyytyväinen. Noin muuten meidän täytyy sitten varmistaa, että me löydämme aikaa keskustella tästä aiheesta rauhassa. Ehkäpä vielä annetaan kollega Niblerille puheenvuoro, sillä hän jäi äsken väliin. Kiitos ja pidän anteeksi, että näin myöhäisessä vaiheessa vasta nyt pyydän puheenvuoroa, mutta halusin tähän teidän, teidän puheenvuoronne jatkoksi vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää se on, mitä sanoitte ja, ja ja kollega Obi sanoi myös, että meille on hyvin tärkeää parlamentissa, että meillä on ihan selkeät viestit ulospäin. Ei, että Galileo on joku tämmöinen pilottiprojekti, projekti Meidän, jos me emme pysty infrastruktuureita sijoittamaan, niin, niin eihän sitten kansallisesti katsottuna meitä voi ottaa todis, tosissaan. Ja Galileo on nyt tämmöinen klassinen tapaus. Me haluamme oman eurooppalaisen satelliittinavigaatiojärjestelmän, Äh, niin kuin amerikkalaisilla ja kiinalaisilla on, ja, tai ne on, on rakenteilla ja, ja, ja venäläisillä on tekeillä. Et jos me haluamme kansainvälistä sanan painoa, painoarvoa, niin silloin meidän pitää miettiä tätä infrastruktuuriasiaa tosissaan ja, ja katsoa, miten sitä rahoitetaan. Ja, ja parlamentinkin viesti, joka meiltä pitää lähteä ulos, on hyvin tärkeä, ja, ja, ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin tällaiset yksittäiset projektitkin ovat hyvin tärkeitä, ne pitää operatiivisesti saada toimimaan. Ja meidän täytyy myös sitten, myös sitten todistella sellaisille kollegoille, jotka, jotka tukevat muita projekteja ja, ja, ja pystyä perustelemaan se, miksi tälle, tämän rahoitus pitää jatkossakin varmistaa. No niin, nyt pyydän komissiota käyttämään puheenvuoron. En tiedä, kuka teistä haluaa puhua. No, mekin tässä spontaanisti päätämme, kuka puhuu. Minun nimeni on Bernard äh, Schnitke. Ja yritän se kollega, joka varsinaisesti piti puhua tästä asiasta, niin emme tiedä, missä hän nyt oikein on. Niin, siis komission edustaja ei pääse tänne paikalle, koska hänellä ei ole tällaista henkilökorttia tai kulkukorttia, jolla hän pääsisi tänne. Mutta kiitoksia, että te nyt kuitenkin suostutte käyttämään puheenvuoron. Niin, vastaan lyhyesti näihin. Olen Bernard Schnitke ja toimin Galileo-osastolla ja jotkut tuntevat minut jo entuudestaan. Puheenjohtaja, esittelijä, hyvät naiset ja herrat, olen hyvin kiitollinen siitä, että komissio voi osallistua tähän keskusteluun. Joissakin puheenvuoroissa on jo otettu esille se asia, että tässä on käsillä hyvin perustavanlaatuinen päätös, miltä Galileon tulevaisuus näyttää ja jatketaanko tätä hanketta ylipäänsä vai ei. Tämä kysymys oli oikeastaan pitänyt kysyä kaksi-kolme vuotta sitten, kun käsiteltiin täyden toimintavalmiuden vaiheen rahoitusta – eli ensimmäisen varsinaisen vaiheen käynnistämistä. Silloin olisi kannattanut kysyä tätä, mutta nyt meillä on todellakin edessä se kysymys, että mikä tämä hankkeen tulevaisuus on. Ei ole mitään järkeä käyttää 3,4 miljardia euroa ja sitten 11 vuotta, 13 vuotta myöhemmin katsoa, että, että miten korvataan ne avaruuteen lähetetyt satelliitit ja huomata, että meillä ei ole siihen varaa. Teollisuus odottaa selkeää poliittista merkkiä siitä, että me Euroopassa haluamme rahoittaa tätä hanketta pitkäkestoisesti. Ja pitkäkestoisella tarkoitan, että yli seuraavan seitsemän vuotisen rahoitusbudjettikauden, mutta myös sitä pidemmälle. Teollisuus haluaa tätä varmuutta, jotta se pystyy tekemään omat investointinsa kestävällä tavalla ja saamaan tästä hankkeesta myös katetta itselleen. Palaan nyt tähän Remekin laatimaan työasiakirjaan. Siitä haluaisin tehdä ensimmäisen huomautuksen, nimittäin yksityiskohtaisesti emme pysty tässä vaiheessa vastaamaan kaikkiin äh, dokumentissa esitettyihin kysymyksiin, mutta joka tapauksessa haluan nyt ottaa esille Hallin tekemän huomautuksen. Todellakin nyt on käsillä sellainen tilanne, että verrattuna muihin hankkeisiin ja tehtäviin ja menoihin. Mikä on Galileon tilanne? Pitäisikö meidän jatkaa Galileoa tällä niukalla budjetilla vai jakaa niitä rahoja muihin hankkeisiin? Tätä kysymystä olemme käsitelleet komissiossa ja herra Tajani tänä aamuna jo totesi, että hän on valmis oikein mielellään puhumaan näistä Galileon kustannuksista ja taloudellisista hyödyistä teidän kanssanne pienemmän pöydän ääressä. Meillä on jonkinlainen budjettiluonnos ja meillä on siitä tarkempia tietoja. Lyhyesti totean vain, että meidän mielestämme Galileon ei pitäisi olla asia, joka nähdään jälleen yhtenä rahoitusongelmana, vaan sellaisena ässänä, joka EUlla on hihassa, joka tuo talouskasvua. Se ei ole mitään ikkunasta ulos heitettyä rahaa, vaan se on hyödyllistä rahaa, jolla luodaan infrastruktuuria, joka puolestaan voi luoda kasvua, työtä ja myös immateriaalisia hyötyjä. Tämä on se haaste, jota me käsittelemme ja jota Remek toivottavasti myös omassa mietinnössään käsittelee. Nimittäin osoittaa se, että Galileosta koituu hyvin suurta hyötyä EUlle. Kun nyt lyhyesti sivuttiin näitä talouskysymyksiä, niin on myös muita kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä tässä kysymyksissä, muita kuin taloudellisia. Meidän täytyy osoittaa se, että Eurooppa pystyy saamaan jaloilleen näin mittavan hankkeen. Edustaja Hall puhui jo aikaisemmin aamulla siitä, että kyse ei ehkä ole niinkään siitä, että käytetään kaikkein uusinta ja innovatiivisinta tekniikkaa. Joissakin tapauksissa näin kyllä tehdään, esimerkiksi atomikellojen suhteen, mutta hankkeeseen liittyy sellainen suuren mittakaavan haaste, että Euroopan on pystyttävä hallitsemaan tätä hyvin monimutkaista teknistä järjestelmää ja myöskin osoitettava se keskeiset teollisuuden alat, tele, viestintäala, pankkiala ja vastaavat ovat täysin riippuvaisia satelliittien toimivuudesta. Ja tällainenkin seikka voisi ehkä olla sellainen, jota parlamentin kannassa ja Remekin mietinnössä voitaisiin käsitellä. Remekin asiakirjassa esitettiin muitakin konkreettisia kysymyksiä ja niitäkin voimme kyllä käsitellä tarkemmin omasta puolestamme, jos siihen on aikaa. Kiitoksia. Ennen kuin annan Remekille puheenvuoron, niin otan vielä esille yhden asian. On toki sellaisia foorumeita, joilla tätä asiaa voidaan käsitellä, mutta toivoisin, että Sellainen komission edustaja, joka todella tuntee perusteellisesti tämän asian, voisi tulla tänne valiokuntaan hyvinkin pian vierailulle. Voisimme varata puoli tuntia tai tunnin aikaa yksityiskohdista puhumiseen. Me tarvitsemme vastauksia ja lukuja, selviä numeroita. Me tarvitsemme tulkkauksen, jotta kaikki, jotka ovat tästä asiasta kiinnostuneita, voivat siihen osallistua voitaisiin tehdä tämä jonkin kokouksen alussa tai lopussa, jotta kaikki kiinnostuneet voisivat tulla paikalle. Nyt näyttää siltä, että tässä asiassa kuohuu enemmän ja enemmän, on yhä enemmän epävarmuutta ja vaikuttaa siltä, että tästä voi tulla poliittisesti suurikin kysymys. Otetaan Remekin mietintö keppihevoseksi ja käytetään sitä hyväksi siinä mielessä, että todetaan, että parin viikon kuluttua käsitellään tänään esitettyjä kysymyksiä ja kollegojen myöhemmin esittämiä kysymyksiä siten, että komissio todellinen asiantuntija on paikalla, että ei saada pelkästään yleisen tason vastauksia, vaan todellakin tarkkoja ja hyviä yksityiskohtaisia vastauksia. Ymmärrän, että tämä voi olla komission kannalta hankalaa, mutta toivon, että te myös, te myös ymmärrätte sen, että jotta parlamentti saadaan tämän asian puolelle, niin parlamentti tarvitsee erittäin tarkkoja tietoja. Ja nyt sitten Hallin puheenvuoro tähän väliin, jos sopii. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli oikein hyvä ehdotus. Vaikka komissio on antanut meille joitakin vastauksia, niin on muita semmoisia kysymyksiä, joihin ei saatu vastausta. Erityisesti kysymys, joka liittyy järjestelmän turvallisuuteen, esimerkiksi luonnonmullistusten tapahtuessa, tai mitä Kiinan, tila, Kiinan tilanteessa on tapahtunut. Komissaari ei tähän vastannut. Ja ehkä nyt sitten tämän varsinaisen puhujan poissa ollessa vastauksia ei löydy, mutta, mutta jos vaan on mitenkään mahdollista, niin haluaisimme päivitystä tästä Kiinatilanteesta, onko tämä kyllä ei, eli onko tätä spektriä nyt vapautettu Kiinasta, niin siitä se olisi suuresti hyödyksi tässä keskustelussa. Also mittlerweile ist die Karte eingetroffen und damit... No nyt on tämä komission edustajalle saatu kortti ja myöskin edustaja sitten tänne taloon. Mutta nyt kun hän ei ole kuullut näitä kysymyksiä, niin hänen on ehkä hankala vastata, mutta annan hänelle joka tapauksessa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin trialogissakin tuli ilmi hiljattain, on vähän haasteellista näiden korttien kanssa. Yritän pärjätä paremmin jatkossa. Bernard tässä vastasi jo joukkoon kysymyksiin. Kuulin niistä joitakin. Hän kuulin erityisesti Kiinasta. Ennen kuin alan puhua, haluaisin myönteisesti vastata teidän pyyntöönne. Tietenkin olemme innokkaita juuri näin toimimaan. Meidän etujen mukaista on, että teidän kysymyksiin myös vastauksia tulee. Saattaisi olla hyötyä, jos sihteeristö jollakin tavalla voisi koota joitakin kysymyksiä, joita jäsenillä on, jotta voimme hiukan valmistella niitä etukäteen. Vuoropuhelusta näin tulisi ehkä vieläkin hyödyllisempää, mutta mielellämme todellakin teemme työtä tällaisessa yhteyksessä teidän kanssanne. Kiina. Ensinnä jotakin taajuuksista. Taajuudet yleensä ovat asia, jossa kaikki ne, jotka käyttävät järjestelmiä, ovat ne avaruus- tai maajärjestelmiä, heidän pitää koordinoida omia järjestelmiään ja tämä on tällaista jatkuvaa toimintaa, se ei liity minkään kertatoimintaan, niin sitten se on ohi, vaan suurin osa järjestelmistä ovat ne minkälaisia tahansa haluavat muuttaa käyttöä, On uusia teknologioita, jotka tulee markkinoille. Täytyy löytää niille myös oma sijansa ja tietenkin samanaikaisesti täytyy olla tiettyjä suojauksia, jotta järjestelmät myös toimivat. Tämä aluksi Tämä on tällaista yleistä prosessia. Sitten tässä erityistapauksessa sen lisäksi, että varmistetaan, että ei ole interferenssiä järjestelmässä, on oma tärkeä kysymyksensä, joka liittyy hallitusten signaalien käyttöön. RS tarvitsee aivan erityistä suojaa rahoituksesta syistä. Nämä ovat kahdenkeskisiä prosesseja, joita tapahtuu prosessien ulkopuolella, jotka yleensä hoituvat YK toiminnassa ja myös kansainvälisessä televiestintäjärjestö on vastuussa näistä. Meillä on tällaisia kahdenkeskisiä neuvotteluja USAn kanssa, Kiinan kanssa, Venäjän kanssa, Japanin ja Intian kanssa. Kuten te tiedätte, USAn kanssa neuvottelut ovat hyvin loppuun, mutta jatkoa tietenkin tulee. Meillä on sopimuksia, liitteitä sopimuksen, joita USA kanssa on solmittu. Ne ovat yksityiskohtaisia teknisiä säädöksiä. Ja samantyyppisiä keskusteluja käymme kiinalaisten kanssa, jotta voimme suojella PRS. Pirasia. Is and remains difficult. As you know, um, President Barroso has written to the Chinese Prime Minister. Piratismia. Meidän pitää löytää. Meillä on lisäteknisiä keskusteluita ennen kesää, mutta erityisesti sen takia, että emme ole pystyneet saavuttamaan edistystä aikaisemmin. Molemmin puolin nämä järjestelmät nyt ovat edenneet hankintavaiheeseen ja jos saadaan kompromisseja aikaan kiinalaisten kanssa, joko heidän tai meidän puolemme, jos vaaditaan muutoksia infrastruktuuriin, niin tietysti tämä on varsin kallista. Molemmat ovat vastentahto tekemään suuria myynnöksiä. Käytännössä tämä maksaisi paljon, vaikka muuten ongelma tulisikin näin ratkaistua. Meistä on keinoja päästä tästä eteenpäin. Olemme tehneet useitakin ehdotuksia kiinalaisille, miten voitaisiin asiasta asiaa ratkaista ja selvitä tästä ulos. Ja nyt tietysti meitä kiinnostaa kovasti tehdä nopeasti edistystä, koska eh, vielä olemme varhaisessa vaiheessa Galileon kohdalla ja vieläkin voimme edetä asiassa. Jos myöhemmin tänä vuonna emme saa aikaan tarvittavaa edistystä, sitten meidän pitää pohtia, onko tämä asia on vakavasti vaarantunut. Lopuksi on välttämätöntä, että insinöörien pitää kokoontua, että löytävät ratkaisut, mutta tarvitaan myös poliittista tahtoa, jotta ja ohjeistoa, että tämä todellakin toteutuu, ja tämän takia olemme päättäneet, että Peter Barroso kirjoittaa kiinalaisille ja sitten tällaista poliittista johtoa tulee Kiinan puolella, koska heidän tilanteensa on monimutkainen, koska siellä on siellä on ihmisten PLA, järjestö ihmisten vapauttamisarmeija ja niin edelleen. Ja meistä hallituksen vaikutus on aika rajoittunut ja ainakin kun ajatellaan liikenneministeriä ja tiedeministeriä, hänellä siellä on ilmeisesti huomattaviakin ongelmia, kun hän tätä kaikkea asiaa hallinnoi. Ja tämä oli jo syy siirtää asia pääministeritasolle. Tällainen tilanne on nyt Kiinan kanssa. Jos teillä on muita kysymyksiä, niin tietenkin olen valmis vastaamaan. Angelika Niibla voisi Angelika Niibla halusi vielä. Ei halunnutkaan puheenvuoroa. Selvä sitten, jos kollega Remek haluaa vielä sanoa jotakin, niin hän saa puheenvuoron. Äh, äh, Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että ei ole mahdollista vastata kaikkiin kysymyksiin, koska aikaa puuttuu. En enkä usko, että täysin pystynkään vastaamaan yksityiskohtaisesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Ennen kaikkea haluaisin reagoida teidän ehdotukseenne puheenjohtaja, jotta järjestettäisiin erityinen kokous tässä valiokunnassa ja mukana ehkä tuli, olisi muitakin jäseniä parlamentista ja samoin komissiosta edustajat olisivat paikalla luonnollisesti. Jos on tarpeellista, niin minä olen kyllä valmis valmistelemaan tätä kokousta ja ehkä voitaisiin sitten valmistella jo joukon kysymyksiä komissiolla. Minusta on kuitenkin hienoa, että tällainen kokous järjestettäisiin, jota te ehdotitte sitten. Haluaisin arvioida sitä, mitä Rova Nibers kysyi. Olisin, en olisi itse voinut sanoa tätä paremmin. Tämä perustelu, jonka hän esitti Galileosta, ehkä kun ajatellaan jotakin, puhuisin, ottaisin esille yhden esimerkin. Viime aikoina muun muassa olen kokoustanut GPS-järjestelmän korkeiden edustajien kanssa USAsta – Nämä yhteydet olivat tavallaan sellaisia, en mainitse mitään nimiä enkä virkoja, mutta minä esitin tässä yhteydessä moniakin kysymyksiä ja kysyin, oletko he sitä mieltä, että ollaanko nyt tarpeeksi korkealla niin teknisellä tasolla, jotta voisi olla käytössä vain yksi satelliittinavigointijärjestelmä globaalisti, ja he sanoivat minulle, että olisi että heissäkin on turhaa, että on erilaisia satelliittinavigointijärjestelmiä. Näin he sanoivat, mutta sanoivat myös niin, että kaikilla GPS-järjestelmän tasoilla ei voi toimia ja voi toimia yhteistyössä myös muiden maiden kanssa. Siis jos puhumme esimerkiksi tämän tyyppistä järjestelmistä, kuten USA-järjestelmä, joka on tietyssä määrin edellä Venäjän tai muiden maiden järjestelmä, jos vertaamme sitä sitten omaamme, niin on selvää, että teknologian aina sama. tämän hiukan tästä toistoa, mitä eri tahot tekevät, mutta Eera Nibelle vastaisin, että niin kuin te itsekin hyvin sanoitte, Kyse on erityisesti turvallisuudesta, teknisestä turvallisuudesta myös. Mielestäni voimme todellakin tästä aiheesta puhua, mutta on myös välttämätöntä, jos todella haluamme kunnianhimoisesti saada aikaan globaalin infrastruktuurin, infrastruktuurin globaalin järjestelmän, niin jota voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä, niin silloin pitää ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Joihinkin osuuksiin on mennyt 4 miljardia rahaa, mutta se ei kuitenkaan ole niin merkittävää tässä. Mielestäni huomattavat investoinnit on tässä tehty ja yleisellä tasolla uskon, että tällä hetkellä olemme jo sellaisessa vaiheessa Galileo-projektissa, joka todellakin kannattaa. Kannattaa mennä tässä eteenpäin. Sekin tasavalta esimerkiksi, jossa puhuttiin omasta erityishankkeestaan ennen kriisiä, Jos sekin tasavalta haluaa samantyyppisen järjestelmän kuin Kailo ottaa käyttöön, niin sen täytyy sitten myös investoida valtavasti tähän rahaa. Ei, enkä usko, että sekin kaltaisella valtiolla on tähän varaa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että nyt todellakin kannattaa jatkaa eteenpäin hankkeessa. Meidän pitää tukea sitä ja meidän pitää antaa myös nämä tärkeät poliittiset merkit asiassa. Mutta tässä tarvitaan avointa keskustelua. Se puhutaan suoraan, eikä peittää päätä pensaaseen. Tämän päivän keskustelu on ollut osittain tässä hyväksi. Kiitän kaikkia osallistujia sitten nähdään, mihin ryhdytään jatkossa. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich, also wie für Paljon kiitoksia. Nyt sitten poliittisten ryhmien, poliittisilla ryhmillä on mahdollisuus lähipäivinä muotoilla kysymyksiä ja toimittaa ne sihteeristölle ja sihteeristö toimittaa ne edelleen komissiolle. Ja sitten esityslistojen puitteissa tulevissa kokouksissa pyrimme varaamaan aikaa sille, että keskustelemme konkreettisesti tästä aiheesta ja sitten toivomme, että saamme todellakin konkreettisia vastauksia ja pyydän, että jos ette pysty niitä antamaan, niin kerrotte sen sitten etukäteen, niin unohdetaan koko juttu, koska tässä on järkeä vain silloin, jos saamme konkreettisia vastauksia. Mutta vaikuttaa siltä, että komissiossa kyllä on paljon valmiutta vastata kysymyksiin. Auden. Niin, niin halusin vain selventää komission suuntaan yhteen asiaan, yhden asian. Edustaja sanoi, että tarvitaan nyt poliittista tahtoa, mutta poliittinen tahto nyt on jo osoitettu aikoja sitten mm, komissaari Baro eh, jo esitti, mutta neuvosto ja parlamentti eivät löytäneet tätä, tätä poliittista tahtoa rahoittaa ensimmäiset kolme miljardia. Ja nyt pyydetään taas poliittista tahtoa. Tänä päivänä me tarvitsemme asiantuntijuutta tällaista äh, teknispoliittista asiantuntijuutta, joka äh, näyttää, osoittaa meille tietyt asiat. Muuten, koska tämä on valtava riski, jos, jos, jos tämä, tämä projekti nyt äh, epäonnistuu, joten tällä hetkellä pallo on kyllä ihan komission käsissä. Tällä hetkellä ei tarvita lisää poliittista tahtoa, vaan nyt tarvitaan täytäntöönpanijan ja, ja, ja, ja, ja teknisen puolen asiantuntijoita, joka meille osoittaa, miten, missä mennään. Selvä. Tämän kohta nyt loppuun käsitelty ja siirrytään kohtaan kymmenen. Keskustelu lausuntoluonnoksesta. Uusien kevyyden hyötyajoneuvojen päästönormit. Huomautettakoon, että tarkistusten määräaika on 4. toukokuuta kello 12. Ja nyt esittelijällä on puheenvuoro hän, Werner Lange voi johdatella meitä tähän aihepiiriin ja kertoa asian mahdollisuuksista. Tästä tarkistusten tiukasta määräajasta huolimatta toivon, että ensi viikon loppuun mennessä joka tapauksessa saadaan tämä vaihe loppuun käsiteltyä. Meillä on ensi viikolla todella paljon tekemistä. Strasbourgin äänestyksetkin pysty, ö, vielä viivästyttävät aikataulua ja pyytäisin, että tarkistuksia voitaisiin jättää myös 7. toukokuuta lähtien. Itse en aio tehdä uusia tarkistuksia ja toivoisin, että 10. toukokuuta voisimme toimittaa tarkistukset käännettäväksi. Ja voisi kenties ajatella, että käännökset saataisiin kolmessa viikossa siitä lukien. Pyydän kollegoille kollegojen puolesta siis tätä, että tarkistuksille saataisiin hiukan enemmän aikaa. Sitten toinen alkuhuomautus. Vastuu tästä mietinnöstähän on ympäristövaliokunnassa ja Kalanan on siellä esittelijä. Ja tämähän on tuttu menettely aiemmista autoalan mietinnöistä. Ympäristövaliokunnan ehdotukset ovat meillä olemassa ja joiltakin osin ne poikkeavat niistä, joita itse olen tehnyt, mutta aika pitkälle ne menevät samaan suuntaan, nimittäin että hiilidioksidipäästölainsäädäntöä kevyyden hyötyajoneuvojen osalta luokassään yksi venytettäisiin pidemmälle. Jotkin instituutiot ja yhteisöt pitävät tärkeänä sitä tietoa, että ehdotus on tehty vanhan komission aikana ja vanhan Nitsan sopimuksen mukaisesti. Ja sen takia oikeudellinen perusta on muuttunut Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. Ensimmäinen ehdotukseni olisikin, että asia ei käsiteltäisi pelkästään artiklan 175 kohta A osa perusteella, vaan 192 ja 114 artiklojen pohjalta. Tässä on tällainen näkökulmaero. Käsitelläänkö asia ympäristöasiana vai sisämarkkina-asiana? Se vaikuttaa artiklojen valintaan. Komission lähtökohta on sisämarkkinalähtökohta ja se on vaikuttanut tähän artiklan valintaan, oikeudellisen perustan valintaan. Johdanto-osassa on jotakin asioita tässä ehdotuksessa, joista en yhtään perusta. Ensinnäkin se, että nopeuksia rajoitettaisiin asettamalla nopeusrajoittimia autoihin. En oikein tiedä, pystytäänkö maailmaa pelastamaan se hiilidioksidipäästöiltä, jos otetaan nopeuden rajoittimet käyttöön. En usko, että näin on. Köpenhaminassakin keskusteltiin tästä asiasta ja myöskin tämän ilmatilan sulkemisten yhteydessä äskettäin ja tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen loputtomiin ei ole mahdollista. Toinen asia on kyse, a, kysymys asetuksen täytäntöönpanosta. Millainen raja-arvo tähän otettaisiin? Ehdotettu raja-arvo on 135 grammaa vuonna 2020. Ja näin ollen se olisi, niin tämä oli siis tämä pitkän aikavälin tavoite ja sitten 175 on lyhyempi tavoite ja 120 henkilöautoille. Suurella enemmistöllä henkilöautojen yhteydessä valitsimme samanlaisen eron tähän pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin, eli henkilöautoissa 120 grammaa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa 175 grammaa. Toivon, että näitä asioita kohdeltaisiin samanlailla keskenään. Ja sitten on tämä vaiheellisen lähestymistavan ja porrastuksen kysymys. Minulla on eri käsitys tästä kuin komissiolla. Siis 65, 75, 80 ja 100 olisi minun ehdotukseni. Komissio on ehdottanut 135 grammaa ja on ehdotettu myös 150 grammaa. Tämä on eri asia kuin äh, henkilöautojen osalta ja sitten on myöskin kuorma-autokysymys, jossa puhutaan 12 prosentista. En usko, että kun hyöty, kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään etenkin PK-yrityksissä, että niille tulisi tarkemmat rajat kuin kuorma-autoille Nyt on jo nähtävissä, että näitä täältä annettavia määräyksiä teollisuudessa myös noudatetaan, niitä toteutetaan sen mukaisesti, sillä on vaikutusta ja ei ole paikallaan eurooppalaisen keskiluokan ja pk-yritysten hyötyajoneuvoja kohdella siten, että sitä aiheutuu haittaa kyseiselle ryhmälle. Sen takia vuosittaisilla askeleilla vuoteen 2018 mennessä pitäisi saavuttaa 140 grammaa. Sitä voidaan vielä muuttaa, mutta meidän pitäisi joka tapauksessa ottaa huomioon myöskin nämä valmistussyklit. Nyt on vuosi 2010 ja 2012 varmaan tulee sitten nämä lopulliset päätökset ja pitäisi ottaa huomioon, että on aikaa reagoida näihin päätöksiin. Sitten on ajoneuvot, joita valmistetaan useammassa vaiheessa. Auton valmistajat saattavat itse tehdä esimerkiksi vain perän ja moottorin ja alustan ja sitten, sitten käyttää erillisi, erilaisia päällirakenteita ajoneuvosta riippuen. Teollisuuden ala on itsekin itsekin, anteeksi komissio on itsekin huomannut, että tässä ehdotettu lähestymistapa ei ole hyvä, vaan erilaisia päällirakenteita koskeva ehdotus täytyy tehdä uudestaan. Kysymykseni kuuluu vain milloin. Komissio haluaa vuoden 2011 mennessä, mutta itse haluaisin pidempää määräaikaa. Komission täytyy kuitenkin tässä tehdä jotakin. Ja sitten nämä Rahalliset seuraamukset. Tässäkin henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja kohdellaan erilaisin summin. 95 euroa olisi minusta hyvä ratkaisu tähän kohtaan. Tiedän kyllä, että Greenpeace haluaisi suuremman maksun, mutta ei Greenpeace nyt vaan päätä näistä asioista. Komission ehdotukset puolestaan moottorista, moottoritekniikasta on liian vähän kunnianhimoinen. Itse haluaisin tarkempaa käsittelyä. Sitten on tämä piensarjatuotannon raja. Komissio ehdottaa 22 000 rajaksi ja minä ehdotan 25 000. Se perustuu katsastuslukuihin ja etenkin ottaen huomioon se, että henkilöautoja muutetaan kevyiksi hyötyajoneuvoiksi tai pakettiajoneuvoiksi, tulisi täten otettua myös huomioon. Näiden avulla olisi mahdollista ottaa suuntaan antavaksi arvoksi keskiarvo ja sitten myöskin yksilölliset poikkeukset. Ympäristövaliokunnan tarkistuksissa ehdotetaan 150 grammaa pitkän aikavälin tavoitteeksi. Vuoteen 2011 mennessä puolestaan ehdotetaan, kuten jo sanottu, että otettaisiin vuodesta 2015 lähtien käyttöön nopeuden rajoittimet 120 kilometriä tunnissa olisi huippunopeus Ja sitten puhutaan myöskin henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen pistämistä yhteen kasaan näitä hiilidioksidisäännöksiä mietittäessä. Tästä ajatuksesta en pidä, vaan näitä pitää käsitellä erikseen. Ja sitten tämä ylipäänsä olen joistakin asioista eri linjoilla tässä. Mutta nyt pyytäisin kollegoja mahdollisimman tarkasti perehtymään näihin tehtyihin ehdotuksiin, jotta voimme sitten toukokuun lopussa keskustella tästä tarkasti. Kiitoksia ensimmäisenä varjoesittelijät ja heistä ensimmäisenä perillo. Ah, da, excuse me. Don't seem I've looked to the left. Pirillo. Signor Presidente, colleghi. Progetto di parere... Puheenjohtaja, kollegat herra Langenin mietintöluonnos sisältää jotakin muutoksia, joista olen samaa mieltä. Esimerkiksi sanktiot liiallisille päästöille. Ja kollega ehdottaa, että oltaisiin samalla tasolla kuin henkilöautojen kuorlas 59 24 grammaa. Mutta en ymmärrä, miten komissio aikoo toteuttaa tämän, miten voidaan päästä samaan tilanteeseen tavallisten autojen kohdalla. Sitten kun ajatellaan vuotta 2025, silloin ehkä päästöt ovat 140 grammaa hiilidioksidia per kilometri, eikä 135. 135 grammaa arvo tuntuu minusta nyt tällä hetkellä ainakin vaikealta saavuttaa. Ja haluaisin kiinnittää kollegojen huomion siihen seikkaan, että kevyet hyötyajoneuvot päästävät tai näitä ei voida niin paljon säädellä. Päästöt ovat jo nyt alhaisemmalla tasolla suhteessa bensiinimoottoreihin. Sitten aerodynamiset parannukset, teknologiset parannukset ovat varsin rajoittuneita, rajallisia ajatellen tuloksia. Tavarankuljetus tarkoittaa välttämättä sitä, että tietty kapasiteetti moottorista täytyy löytyä. Ja joissakin, sit, joskus sitten taas aerodynamiikka tässä kärsii ja sitten pitää ottaa huomioon myös se, että, että hyötyajoneuvojen vaihtuvuus on dynaamisempaa kuin henkilöautojen. Yleensä näitä autoja, kulkuneuvoja, tai siis tilanne on hiukan toisin kuin henkilöliikenteen kohdalla. Innovaation pitää edistyä, jotta löydetään ratkaisuja ja tätä kautta voidaan sitten mahdollisuuksien rajoissa vähentämään hiilidioksidipäästöjä hyötyn ajoneuvojen kohdalla. Ja tässä mielestäni autoteollisuuden täytyy todellakin sitoutua asiaan ja jatkossakin lisätä tutkimuksen tasoa, mutta tutkimukseen tietysti tarvitaan aikaa, että ratkaisua löydetään. Ja näin voidaan sovittaa yhteen myös tämä viive ja tuotantosyklit. Me tällä hetkellä emme voi ehdottaa pitkän aikavälin rajoituksia ilman, että arvioidaan myös vaikutukset. Ehkä tätä kautta voidaan huomata, että on muitakin tavoitteita, joita pitää saavuttaa. Tämä voisi antaa epävakautta teollisuudelle. En ole samaa mieltä kuitenkaan herra Langenin tarkistuksesta 16. Siinä sanotaan, että vuodesta 2018 vähentäisiin 5 grammalla hiilidioksidia per kilometri, jotta 2025 tultaisiin 140 grammaan hiilidioksidia per kilometri. Mielestäni teknisesti tämän tyyppinen vähennys, vuosivähennys ei ole toteutettavissa ja halusin muistuttaa siitä, että kevyyden hyöty ajoneuvojen mallien sykli on ainakin viisi vuotta, joten tällaiseen vuosivähennykseen ei missään nimessä voida päästä. Herra Langen on kyllä tietysti oikeassa. että hän voi tukea tätä 16 tietysti hyvin syyn. Thank you, Mr. Chairman, and uh, I think... Kiitos puheenjohtaja ja kiitän herra Langen tästä mietinnöstä. Minä olen hieman optimistisempi autoteollisuuden Äh, mahdollisuuksista hyötyjeneuvojen osalta kuin herra Langen. Me olemme nyt oppineet äh, autojen osalta äh, CO2-päästöjen osalta ja tiedämme, että tämä teollisuus on nyt hyvin voimissaan ja, ja, ja yllättää joskus itsensäkin sillä nopeudella, jolla se voi sopeutua ja, ja, ja, ja nopeuttaa toimintaansa. Ja uskon, että tämästä pitää kannustaa ja, ja toimia sitten sen kanssa, mitä, mitä nyt sitten nyötyajoneuvoja valmistetaan. Joten toisin kuin herra Langen, niin minusta tuntuu, että me voimme ja meidän pitäisikin nyt tuoda esityksiä vuoden 2020 tavoitteiksi, 125 grammaa, eikä vähiten sen vuoksi, että vaikka teollisuus on nyt sopeuttanut, lopettanut toimintojaan. Ja siitä huolimatta kuitenkin olen kuullut, mitä sieltä sanotaan, eli, eli ei ole vielä riittävän pitkiä suunnittelujaksoja, joten nyt on hyvä tuoda esiin tämmöiset hyvin kunnianhimoiset tavoitteet vuotta 2025 silmällä pitäen. Ja varmasti yritykset muutkin tarvitsevat nyt tällaista ponnistusta ja, ja, ja, ja drivea, koska nyt jos hyötyajoneuvot saavat olla teillä ja käyttää enemmän polttoaineita kuin mitä muille sallitaan, niin kun kuulin tästä syklistä kymmenen vuotta, niin itse asiassa me emme tietenkään halua sellaista, että, että tielle pääsee sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät ää, ta, polttoaine taloudellisesti vastaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita. En ole samaa mieltä Hella Langenin kanssa näiden nopeusrajoittimien osalta, koska tietenkin CO2 saadaan säästöön ehkä joku tietty määrä. Kukaan ei sano, että jos vähennetään nopeutta, niin silloin säästetään myös CO2-päästöjä. Mutta kyllä tällaista nyt vapaaehtoiselta pohjalta monet suuret yritykset jo nyt suunnittelevat ja tekevät. Joten tämä lienee ihan järkevä tapa edetä jos pyritään vähentämään päästöjä. Ja se tietenkin vaikuttaa myös turvallisuusnäkökohtiin minä tykkään itse sähköautoista, ei pelkästään sen takia, että niitä koillis-Englannissa rakennetaan. Mutta, ja tämmöiset superluotot ovat ihan hyvä tapa, mutta tämä uusi innovaatio kuitenkin tuo mukanaan joitakin vaaroja siitä, että, että on jotain tämmöisiä ennalta arvaamattomia seurauksia. Esimerkiksi sähköautojen osalta saattaa syntyä sellainen tilanne, jossa ajoneuvo, joka on valmistettu vähäpäästöiseksi, joka saa sitten superluottoa ja nyt sitten onkin tilanteessa, jossa saman aikaan valmistetaan samassa paikassa korkeapäästöisiä ajoneuvoja, eikä sitten haluttaisi sitä puolta mitenkään korjata. Joten tätä seuraamusrakennetta pitää katsoa tosiaan eh, sekä näitä säännönmukaisia seuraamuksia, jotka voisivat itse asiassa olla korkeammatkin, 120 euroa olisi ihan hyvä. Ja tätä rakennetta voi varmasti eh, yksinkertaistaa, koska komission ehdotuksessa se on mahdottoman monimutkainen. Ja sitten voidaan katsoa, miten tasapainotetaan näitä epätoivottuja seurauksia superluottojen osalta. Minä tunnen sympatiaa tätä teollisuuden ajaa alaa kohtaan. Ei ole reilua, että tuottajat ovat, tai että äh, valmistajat ovat, va, äh, äh, ovat vastuussa sen jälkeen, kun auton alusta on, on, on sitten myyty muualle eteenpäin ja varmasti pitäisi katsoa, miten näitä auton eri osia, alustoja ja runkoja ja koreja sitten käsitellään, mutta varmasti teollisuus itse pystyy tämän ratkaisemaan. Harms. Kollega Harms. Kiitos puheenjohtaja. En ollut kovin yllättynyt, kun näin tämän Langenin mietinnön hänet tuntien ja kaikilla meillä varmasti tulee mieleen henkilöautoja koskevat hiilidioksidipäästövähennykset tässä yhteydessä. Ja muistuttaisin teille mieleen miten teollisuus toimi sen jälkeen, kun teollisuuden onnistui kompromiss, äh, komission sinänsä jo kompromissinomaista ehdotusta viivyttää ja vesittää tavoitteiden osalta. Välittömästi sen jälkeen, kun kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen, aikana jolloin talous kriisi äkillisesti alkoi vaikuttaa Euroopassa. Silloin konsernit kaikkialla Euroopassa alkoivat suorastaan kilpailla siitä, miten hirvittävän ympäristöystävällisiä ja tehokkaita autoja ne valmistavat ja pidettiin valtavia mainoskampanjoja tästä. Saksassakin oli kalleimmissa päivälehdissä ja aikakauslehdissä isoja mainoksia, joissa tätä toitotettiin, ja yksikään konserni ei halunnut jäädä pois tästä kilvasta. Minusta tuntui siltä, että minua vedettiin kunnolla ja vieläpä kahteen kertaan, ja en haluaisi kyllä tähän, tähän leikkiin lähteä uudestaan. Anteeksi vaan, kollega Langen. Mielestäni ei ole pelkoa siitä, että Greenpeace kirjoittaa näitä lainsäädäntötekstejä, vaan ennemminkin on syytä pelätä sitä, että toistuu se tilanne, kuten henkilöautojen osaltakin, että teollisuus puuttuu asiaan ja, ja että sen tekniset edellytykset vaikuttavat täällä tehtäviin päätöksiin keskipitkän aikavälin päästötavoite kevyille hyötyajoneuvoille. Siitä se, että siitä päätettäisiin myöhemmin, tarkoittaisi sitä, että täysimääräisesti otettaisiin käyttöön heikompi tavoite. 2007 hän puhuttiin ensimmäistä kertaa tästä asiasta ja se tarkoittaisi sitä, että 11 vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäiset keskustelut käytiin, tulisi vasta jotakin sitovia rajoituksia ja se, mitä kollega Lange nyt ehdottaa, tässä ei ole parempaa säätelyä nähnytkään. Pitää parantaa energiatehokkuutta, eikä, sitä, eikä se pitäisi olla sellainen asia, että sitä pitäisi nykyaikana erikseen säädellä ja siihen pakottaa säädöksin. Vuoden 2020 tavoitekin on sellainen, missä erkanette komission ehdotuksesta. Haluatte, että 140 grammaa hiilidioksidipäästöjä käyttöjä saataisiin tavoitettua vuonna 2024. Ja tämä merkitsisi sitä, että kevyiltä hyötyajoneuvoilta vaadittaisiin vain puolet siitä vähennysmäärästä, joka henkilöautoilta vaaditaan vuoteen 2020 mennessä. Eli puolet henkilöautojen vastaavasta vähennyksestä, ja sekin oli jo vesitetty päätös henkilöautojen osalta. Mielestäni tämä ei ole hyvä eikä kunnianhimoinen ehdotus, jolla tuettaisiin teollisuuden innovaatioita kevyiden hyötyajoneuvojen valmistuksessa. Sitten seuraamusmaksut, sekin on vanha juttu. Henkilöauto kysymyksen yhteydessä komission kanssa käännettiin tätä asiaa joka kantille. Ja seuraamuksilla on merkitystä vain siinä tapauksessa, että ne ovat kalliimpia, että ne käyvät kalliimmiksi kuin innovatiiviset energiatehokkaat toimet. Muissa tapauksissahan seuraamuksia ei edes tarvita. Ja tämä ajatus on ollut komission ehdotuksen taustalla, enkä ymmärrä, miksi nyt sitten autoteollisuuden osalta ette usko näitä komission lukuja oikeiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. Meidän pitäisi luoda vastamekanismeja eikä suinkaan ehdottaa sellaisia seuraamustasoja, jotka toisivat teollisuudelle sen tilanteen, että se voisi helpommin maksaa itsensä vapaaksi näistä rajoitteista sen sijaan, että sijoittaisi tehokkuus, energiatehokkuustoimenpiteisiin. Ylipäänsä Euroopan osalta olen sitä mieltä, että kunnianhimois, kunnianhimoinen Kunnianhimoisella säätelyllä voidaan saada aikaan innovaatiota. Teollisuuden alan tilanne ei parane, ellei se keskity energiatehokkuuteen ja polttoaineen säästöön. Tälle keskiluokalle, käsityöläisille, pk-yrittäjille on mielestäni parempi, että heidän hyötyajoneuvonsa tai pakettiautoissa kuluttaa vähemmän polttoainetta, sillä se säästää myös kustannuksia – sitä huolimatta, että ilmastonsuojelu ei julkisessa keskustelussa saa osakseen sataprosenttista huomiota Kööpenhaminan jälkeen on tullut vähän tällainen paitsiotilanne sen suhteen, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi ottaa sitä huomioon kaikessa sääntelytyössämme. Kiitoksia, Sten Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě, eh, která proběhla o tom, na toto Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen aika pitkälti samaa mieltä herra Langenin kanssa. Mielestäni meidän täytyy enemmän keskittyä analyysiin ja tieteelliseen pohjaan, jotta edistytään. Niin mitä tulee sitten hallinnolliseen kysymykseen, meidän myös ottaa huomioon selkeämmin taloudelliset tekijät, koska joskus Tämä vähän unohtuu ja komissio hallinnossa on paljon esteitä ja raskautta ja tämä pitää ottaa huomioon, kun tilannetta analysoidaan. Sitten on joukko kohtia, joista tulen tekemään tarkistuksia. Mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon hiukan myös aikataulu, koska näitä rajoituksia otetaan käyttöön ja näihin toimiin ryhdytään, joita haluamme, koska tämä vaikuttaa huomattavalla tavalla talouteen, yritysmaailmaan. Meidän pitää myös välttää se, että ei luoda, synnyttää vielä huonompia ratkaisuehdotuksia kuin itse alkuperäinen vika. Ja koska Joillekin on kannattavampaa ostaa ajoneuvo, joka päästää vähemmän, ja monille ihmisille heidän siis kannattaa ostaa näitä ja tätä pitää kannustaa. Voidaan käyttää sanktioita, kannustimia Tähän liittyy myös tiettyä spekulaatiovaraa. Mielestäni on siis parempi luoda lainsäädäntöä, joka on aika yksinkertaista, että vältetään se, että monimutkaistaan vielä enemmän ihmisten toimintaa. On varsin monimutkaista keskustella siitä, mihin luokkaan tietyt ajoneuvot varsinaisesti kuuluvat ja Tässä ilmeisesti halutaan hiukan määritellä volyymiä, tiet, ottaen huomioon talous, tal, teollisia tekijöitä. Mielestäni näiden kynnysarvojen pitää riippua ajoneuvotyypistä, jota valmistetaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Langen sanoi. Sen takia yleisesti ottaen ehdotukset siitä, kuinka toimitaan väliaikaisesti tässäkin. Herra Langen on toiminut varsin järkevällä ja johdonmukaisella tavalla. Esimerkiksi kun ajatellaan teknologista edistystä, jos tässä edetään nopeasti, niin silloin tietysti nähdään, miten siinä tilanteessa toimimme, mutta uskon, että valmistajat ovat myös motivoituneita eikä pidä toimia niinkään rajoitusten kohdalla. Meidän pitää tietenkin niin kuin aikaisemmin sanoin, analysoida kunnolla tätä asiaa ja ennen kaikkea tutkia teknisiä aspekteja, joita on olemassa. Kiitoksia. Niin, täällä on vielä muita puheenvuoroja, kollega Enzo. Ehm, aș vrea să mulțumesc în primul domnul Langen pentru elaborarea acestui proiect de aviz. Kiitos. Niin tämä mietintöluonnos tai lausuntoluonnos on mielenkiintoinen ja, ja tiedämme, että tällaiset kevyet ajoneuvot nykyään edustavat 12 prosenttia ajoneuvokantaa tällä hetkellä EU-ssa. Ja senpä takia on tärkeää päästä tähän 20 prosentin vähennykseen vuoteen 2020 mennessä. Mutta liian tiukka sääntely tällä alalla saattaa johtaa negatiivisiin seurauksiin markkinoilla, koska nämä markkinat jo nyt kärsivät talouskriisin vaikutuksista. Ja tästä seurauksena olisi vaikeaa nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten selviytyä. Tällaiset ajoneuvot tietenkin tuovat tällaista lisäarvoa PK-yrityksille, koska se on tämän tämmöistä e-, erityistä tuot, pientuotantoa meidän täytyy siis näitä määräaikoja siirtää vähennysten saavuttamiseksi, jotta toimijat pystyisivät sopeuttamaan tekniikkaansa ja, ja tuotantolinjojaan. Uskon, että tämä 135 gramman tavoite ei tällä hetkellä – ole äh, saavutettavissa. 140 gramman tavoite olisi äh, soveltuvampi ja riittävä. Minä en äh, ole samaa mieltä kuin edeltävä puhujan sen ajatuksen kanssa, että vähennetään 5 grammaa vuositasolla koska yritykset eivät pysty tosiaan vuositasolla muuttamaan tuotantojärjestelmiä. Teknisesti tämä ei olisi mahdollista. Mutta sen sijaan olen samaa mieltä näiden pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa vuoteen 2025 mennessä. Sitten puhuttiin seuraamuksista, sakoista raho, raho, ja sitten Eh, mihin tällaisia saattuja tuottoja käytetään, jotta päästään päästökiintiöihin, niin luonnollisesti eh, kaikki tämä teknologinen kehitys ja muut eh, sitten siirretään kuluttajahintoihin. Ja tätä ei auta unohtaa. kollega Grote. Kollega seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä on tämmöinen déjà vu-tilanne, herää tässä lai, äh, lainsäädäntöä, henkilöaitoja, langen, jonka lähestymistapa, teollisuuspoliittinen lähestymistapa on hyvin kunnianhimoinen. Minusta tässä ei kuitenkaan tällaisia äh, määräaikojen siirtymisiä, ei, äh, eivät tee meille palvelusta. Ja senpä takia tällaiset toimenpiteet joista meitä on varoitettu jo. Saattajat johtaa kilpailukyvyn menettämiseen. Ne ovat kustannusneutraaleja äh, täytäntöönpanna, emmekä, enkä usko, että on meille mitään hyötyä siitä, että vielä viivy, viivytetään tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpatoa henkilöautojen osalta, niin kuin Langen sanoi, e, ihmiset tai, tai, tai tämmöiset kevyet hyötyöajoneuvot, jotka ostavat tälle, se, ne, jotka ostavat, eivät oikeastaan e, voi tällä hetkellä valita, minkä e, kokoisen ajoneuvon ostavat. Jos joku käsityöläinen haluaa kuljettaa jotain tavaraa, niin silloin hän tarvitsee jonkun tietyn kokoisen tavarankuljetukseen tarkoitetun auton. Ja olisi tietenkin sitten näiden seuraamusten osalta katsoa tällaista jonkunnäköistä taulukkoa, miten seuraamukset nousevat, jos päästöt nousevat, mutta meillä pitäisi olla jonkunnäköinen taulukko. Oletan, että valmistajaa ei tarvitse tätä asiaa tästä asiasta kärsiä, vaan ne sitten investoivat uusiin tekniikoihin. Mitä sitten nopeusrajoittimet? Ne eivät hyödytä yhtään mitään. Jos valmistaja tarvitsisi tällaista, jos lainsäädäntö tällaista vaatii, niin sitten pitää varmistaa se, että nämä nopeusrajoitukset, jossain sitten niistä tehdään laskelmat ja minä tarkistuksia olen lukenut, minä kälän niitä tarkistuksia 125 äh, äh, kilometritunnia olisi maksu, maksiminopeus. Me tarvitsemme tuo, kuitenkin tueksi myös komission ehdotuksen. Sitten sellaiset äh, ajoneuvot, jotka tehtaalta sitten lähtevät ikään kuin tyhjinä ja ne sitten täydennetään muualla, niin olen samaa mieltä kuin herra Langen, että, että komission pitää äh, nyt sitten antaa tietoja parlamentille ja neuvostolle siitä, miten tällaisessa tapauksessa sitten tulisi menetellä, koska tässä ei ole johdonmukaista lähestymistapaa vielä ja tässä pitäisi olla jonkunnäköinen äh, valvontajärjestelmä. Mitä sitten tulee lyhyen tähtäimen tavoitteeseen 125 äh, grammaa, se on realistisesti saavutettavissa vuoteen 2014. Pitkän tähtäimen tavoite se edellyttää teknologian äh, valtavaa eteenpäinhyppäystä tai teknologian muuttamista. Tällä hetkellä tämä 135 grammaa tavoitteena ei ole mahdollista tavoitella, mutta meillä on aikaa vuoteen 2025. Myös henkilöautojen osalta on annettu tämmöinen pitkän tähtäimen tavoite, joka on täytäntöönpantu äh, lainsäädäntöön. Ja nyt olisi hyvä, että tähänkin se tuli, otettaisiin mukaan. Herra Langen sanoo myös pitkistä, puhuu myös pitkistä tähtäimistä ja tavoitteista ja, ja tämmöisestä äh, portais, portain vaiheittain edistyvästä äh, äh, tavoitetasosta 135 vuoteen 2025 teollisuuspoliittisesta näkökulmasta saattaisi olla mahdollista, jos lainsäädännöllä sitä ohjataan. Muuten me emme pysty tulevaisuudessa olemaan maailmanmarkkinoilla, me emme pysty tuottamaan sellaisia ajoneuvoja, jotka noudattavat teknologisilta kannalta kaikkia vaatimuksia. Joten tämmöiset multistage, monessa vaiheessa valmistettavat ajoneuvot, niistä tarvitaan jotain selkeitä, selkeitä ohjeita. Komissiolta niitä ei voi jättää valmistajien harteille. Ja niin kuin Sarkoni sanoi, että tämä on kunnianhimoinen, mutta realistinen tavoite jota Eera Langen nyt tuntuu hieman heikentävän ja, ja löyhentävän. Me emme tätä asiaa auta eteenpäin lähestymällä tätä löysin rantein, vaan minusta Sarkoni vie asiaa hyvin kunnianhimoisesti eteenpäin. Superluotot ovat hyvä Eh, hyvä lähestymistapa. Äsken puhuin tällaisista teknologisista eh, edistysaskeleista eh, vuoteen 2025 tavoitteisiin, tavoitteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja siellä valmistajat tarvitsevat tukea palkitsemista ja, ja sen, sen osalta nämä superluotot ovat erittäin hyviä, mutta ne eivät saa kuitenkaan vaikeuttaa tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa muilta osin. Se etu täytyy mennä niille, jotka tuovat innovatiivisia ratkaisuja esille. Kiitos. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea kollega Langenin ehdotuksia. Ne kulkevat todella varovaisesti tähän suuntaan ja varovaisuutta tällä sektorilla tarvitaan. Me ehdotamme tässä toimenpiteet, jotka ovat peräisin 2008 vuoden lopun kompromisseista eri sektoreilla. Tällä välin kuitenkin tapahtui Kööpenhaminan konferenssi ja tämä osoittaa, että ei ole maailmanlaajuista yhteisymmärrystä näistä kysymyksistä kokonaisuudessaan. Ja kun aloitetaan tätä konsensusta, meidän pitää myös olla varovaisia. Ei samanaikaisesti voida sanoa, että halutaan teollisuuspolitiikkaa ja jatketaan niin, että teollisuus joutuu kantamaan rajoitusten painoita, josta muut eivät kärsi. Ja tämän takia minä tukisin tiettyä varovaisuutta ainakin 10-15 vuodeksi Ensinnäkin sanotaan, että autoteollisuus on vahvaa. Meidän pitää olla tässäkin varovaisia, kun näin sanotaan, koska kun tehdään laskelmia sanktioista, niin varsin nopeasti päädytään lukuihin, jotka voivat olla yhden ja kahdenkin vuoden voitto jossakin yrityksessä tällä sektorilla, joten varovaisuutta tarvitaan siinä, mitä aiomme saada aikaan ja minkälaisia sanktioita haluamme asettaa. Tietysti toivo, voidaan toivoa, että nämä sanktiot eivät iske niihin valmistajiin, jotka haluavat Euroopassa valmistaa 150 gramman ajoneuvoja, jotka on tarkoitus panna vientiin maihin, joissa ei ole samanlaista säännöstöä voimassa kuin meillä. Tässä joitakin huomioita, joilla haluan tukea tätä kollegan ehdotusta. Kiitos. Onko komissiolla tähän jotain lisättävää? Anna mielelläni puheenvuoron sinne ylös, jos on. Thank you, Chairman. Um, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Langen teidän Me Kiitän myös varjoesittelijöitä heidän puheenvuorostaan tänään. Haluaisin alussa maalta hiukan tällaista suurempaa kuvaa tilanteesta. Viime lokakuussa valtioiden päämiehet sopivat joistakin neuvoston päätelmistä, jossa puhutaan siitä, että pitää vähentää kasvihuonekaasuja 50 vuoteen mennessä 5, 80 prosenttisesti. Tämä on iso kunnianhimoinen tavoite, tarvitaan tiettyjä politiikkoja, tässä, tässä onnistutaan, koska jos tarkastellaan ennusteita, liikenne on kasvava sektori ja rahtiliikenne aivan erityisesti tässä yhä enemmän synnyttää kasvihuonekaasuja. Näin ollen on riski, jos me toimi nyt ja ryhdy poliittisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä, että liikenne kattaa kaikki nämä kas- päästä tulevaisuudessa. Tämä on tilanne. Tämän tar- tar- takia tarvitsemme aktiivista politiikkaa jo tänään. Tässä on tämä suurempi kuva, joka pitää ottaa huomioon tässä ehdotuksessa, joka on tullut komissiosta. Haluaisin alussa vastata kahteen erityiseen kysymykseen, jotka tulivat mielestäni jatkuvastikin esille näissä puheenvuoroissa. Ensinnä kustannukset. Ne, jotka ovat tut- tutustuneet vaikutusarviointiin. Tämä on kustannusten neutraalia tämä tavoite ja etu, koska säästöt, polttoainesäästöt vähentävät myös kustannuksia. Tässä ehdotamme lainsäädäntöä, joka itse asiassa hyödyttää kuluttajaa ja samanaikaisesti hyödyttää yhteiskuntaa, säästyy päästöjä. Tämä on selväksi todettu vaikutusarvioinnissamme. Tämän takia nämä kommentit siitä, että tämä on kalliimpaa niin edelleen, en usko, että nämä, näitä voidaan perustella, jos tilanne analysoidaan. Sitten toinen kysymys koskee sanktioita ja rangaistuksia. Täällä tuli kysymys, miksi 120 grammaa, 120 euroa per tämä grammamäärä tai, tai 5 euroa per henkilöauton kohdalla. Tämäkin on selvästi todettu tässä analyysissamme. Tämän takia valmistajat pystyvät parantamaan katettaan, eivätkä kärsi näistä, kustan, näistä sanktioista. Siksi taso on tällä tasolla. Sitten esille tuli myös nopeusmittarit. Tässä on pyritty myös komissiota ehdotuksia. Tämä on mielenkiintoinen alue. On totta tietysti, että nopeusrajoittimet ovat mukana näissä ajoneuvoissa. Tässä puhutaan siis siitä, että nämä otetaan laitteistoon mukaan nämä nopeusrajoittimet. Tämä ei mitenkään liity kansalliseen suverenisuuteen ja tämä myös vähentäisi bensiinin kulutusta ja näin ollen selvästi hiilidioksidipäästöt myös vähenisivät. Ja se myös hyödyttää, niin kuin huolotti esille, turvallisuutta ja myös muita aspekteja, jotka liittyvät turvallisuustyyppisiin kysymyksiin. Sitten täällä puhui monikäyttöajoneuvot. Tässä komissio on jo tehnyt ehdotuksia. Me välitimme tämän epävirallisesti neuvostolle ja myös Euroopan parlamentin sihteeristölle. Tässä on malli edetä ja miten näitä ajoneuvoja käsitellään. Ja tämä on otettu huomioon jo myös Commission has already come forward with, as, as suggested by Mr. Grota in his intervention. Tässä oli kyse useammassa vaiheessa valmistettavasta ajoneuvosta. Sitten muista kysymyksistä vielä. Komissio pitää kiinni omasta ehdotuksestaan. Se todellakin uskoo, että kun pääst, pä, 175 grammaa 2016 on saavutettavissa 135 vuoteen 25 mennessä. Se on tiukka tavoite, mutta siihen kyllä voidaan päästä, kun analyysejä, joita olemme tehneet teknisistä innovaatioista ovat välttämättömiä, niin tämä on kyllä mahdollista saavuttaa. Sitten innovatiivisuus on myös erittäin tärkeää. Kuulin kommentoita kilpailukyvystä. Herra Odi otti esille sen, että tarvitaan varovaisuutta, että me kärsi kilpailullisesti. Täm, jos tällaista lainsäädäntöä on, silloin olemme e- etuasemassa, koska silloin eurooppalainen e, teollisuus joutuu innovoimaan tänään, nyt, ja silloin se pystyy saavuttamaan 2020 mennessä tehokkaita autoja, kulkuneuvoja, joita valmistetaan vain Japanissa ja USA tällä hetkellä. Komissio pitää kiinni ajatuksistaan 175 grammasta vuoteen 16 mennessä ja 135 grammaa vuoteen 25 mennessä. Sitten nämä superluotot otettiin esiin. Tämäkin on tärkeä signaali lähettää teollisuudelle hybridi- ja laturiautot jotka päästävät vähän, nämä askel eteenpäin. Ja mielestäni meidän täytyy rohkaista julkisten hankintojen kautta, että julkinen sektori todellakin tarttuu näihin haasteisiin, koska monissa tapauksissa tämän tyyppiset ajoneuvot tulevat käyttöön kaupunkialueilla, paikalliskuljetuksissa, postitoiminnassa esimerkiksi, ja siksi voitaisiin ajatella niin, että niin sanottu vihreä julkinen hankintamalli myös auttaa tässä asiassa. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijää hänen kommenteistaan. Ja todellakin tässä lainsäädännössä annamme tietoa varmuutta teollisuudelta, se tarvitsee ja sitä komissio pitää tärkeänä omassa ehdotuksessaan. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin vain vinkata nyt komissiolle, että vähän aikaa sitten minä törmäsin sellaisen asiakirjan, jossa sanottiin, että pitäisi olla e- ikään kuin tämmöinen etujoukossa tällä hetkellä. Onko tällaisesta tuotannosta nyt sitten ilmastoetuja vai ei? Ja Saksassa on tutkittu, että ei tällaista tulisi mitään etuja tai hyötyä ilmastolle. Tämä nyt ei ollut tähän asiakirjaan liittyvä, mutta tämmöistä asiaa olisi ihan yleisestikin ehkä mielenkiintoista mielenkiintoista tutkia, koska tämä saattaa asettaa kyseenalaiseksi muutaman asian. Langen vielä lopuksi. Komissions. Kiitoksia. Aloita komission puheenvuorosta. Onpa todella mukavaa, että olette viitannet, viitannut näihin 2050 vuoden tavoitteeseen 80-90 prosenttiset päästövähennykset. Nyt kun meillä on näin mahtavat komission ehdotukset tässä taustalla, niin on hyvät lähtökohdat tälle nykyiselle säätelylle. Jos vaikka Eurooppa ehdottaisi 100 prosenttisia säästöjä vuoteen 2050 verrattuna, niin Kiina ei olisi lähtenyt siihen mukaan, koska siellä on aivan erilainen tilanne. Emme me voi yrittää pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa tällaisilla lähtökohdilla. Minusta niin tämä on aika merkille pantavaa ja sitten lisäksi vielä tämä vihreä julkisten hankintojen menettely, sekään ei ole komission ohjelmassa vielä mukana. Odotan todella, että komissio arvioi uudestaan näitä ehdotuksia, mutta sen täytyy pitää mielessä myöskin se, että parlamentilla ja neuvostolla on sanansa sanottava tässä lainsäädännössä, vaikka komissiolla onkin aloiteoikeus, mutta meidän täytyy joka tapauksessa päästä yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Kollegoja kiitä siitä, että täällä ollaan yleisesti sitä mieltä, että pitää edetä varovaisesti, varmistaa se, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Esiin tuli se kysymys, miksi tätä pitkän aikavälin tavoitetta venytetään. 5 prosentin gramma vaiheissa. Kyse on aina valmistajan koko ajoneuvokannasta. Ja jos kanta kattaa kymmenen mallia ja sitten uudistetaan yhtä mallia vuosittain, niin silloin niin se on se syy siihen, miksi tämä ehdotus nyt on tämän näköinen. Olen kyllä valmis miettimään myös toisia vaihtoehtoja, mutta en pidä mahdollisena sitä, että meillä olisi 135 grammaa vuonna 2020. Tästä varmasti vielä keskustellaan. Edustaja Harmshan oli mukana noissa Ranskan puheenjohtajakaudella käyneissä neuvotteluissa ja, ja hän nyt sitten lähet, luki täällä ääneen samat asiat, jotka minä sain Greenpeaceiltä sähköpostilla eilen puoli neljän aikaan siis 11 vuoden aika, viivyttelyaika vuodesta 2007 vuoteen 2018. En oikein ymmärrä, mikä tämä aika nyt on olevinaan. Niin, no jos kaikki, kaikki alulle panneet hankkeet, jos se alulle päivämäärä olisi se määräävä, niin silloin voitaisiin sanoa, että kaikki hankkeet täällä viivästyvät. Haluan nyt vain tässä varmistaa sen, että, tai kertoa toisillekin sen, että laina sitten näitä eilen minulle Greenpeaceiltä tulleita ehdotuksia aivan sanatarkastikin. Mutta toivon, että omat ehdotukseni perustelette sitten asia-argumentein. Kuulin sellaisen ehdotuksen täällä, että pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita. Odi Grote, ECRn kollegat, ja muut, jotka tästä puhuivat, olivat, ovat samoilla linjoilla itseni kanssa kyllä tässä asiassa. Erityisesti pienissä hyötyajoneuvoissa ja niiden tekniikassa on tapahtunut valtavia edistysaskelia ja se, että voiko pakettiauto saada kulkemaan alle kuudella litralla per 100 kilometriä onkin mielenkiintoinen tekninen kysymys. En tiedä, onko se ylipäänsä mahdollista ja sen takia meidän täytyy muistaa, että on pidettävä mahdollisuuksien rajoissa se, mitä vaadimme. Olemme lainsäädännön keinoin säädelleet asioita. Autoala halusi tällaisia heistä itsestään lähteviä velvoitteita. Me emme kannattaneet sitä ja henkilöautoissa toimittiin niin kuin toimittiin ja tässä asiassa toimitaan samalla tavalla kuin henkilöautojen kanssa. Olkoon, että meillä on joka tapauksessa ympäristövaliokunnan kanssa käyttäviä keskusteluja varten hyvät lähtökohdat. Työjärjestyskysymys Hans. Niin minua hieman nyt äh, häiritsee tämä esittely ja sitten keskustelu komission suuntaan minun ryhmäni ja minä itse haluamme tuoda esille, että meidän käsittääksemme CO2 vähentämistavoitteet tämän ovat tässä taustalla ja ne on neuvostossa päätetty. Ja eikä komissio tässä nyt mitään muuta tee kuin täytäntöönpannee ilmastosuojeludirektiivejä siten, kuten valtion ja hallitusten päämiehet ovat 2007 päättäneet. Ja tähän nyt sitten on lisä, tutu lisää nämä pitkän tähtäimet, tavoitteet, jotka Saksa muun muassa G8-kokouksessa on allekirjoittanut. Ja näiden osalta Kööpenhaminassa ei tullut mitään muutosta ja senpä to- takia toivoisin sellaisia ehdotuksia, kysymyksiä, jotka kai kuuluvat komissaari Hedegaarden äh, toimivaltaan, että nyt sitten noudatetaan näitä, äh, näitä äh, tavoitteita ja sitten otetaan huomioon teollisuus. No niin, hyvät kollegat, tämä ei ollut työjärjestyskysymys suinkaan, mutta samapa se sen kun vaan. Tämä liittyy nyt sitten poliittiseen arvioon ja tämä, tietysti kaikilla on oikeus myös tuoda esille poliittiset tavoitteet ja, ja, ja kyseenalaistaa sellaisia, joita aikaisemmin on, joista aikaisemmin on päätetty. Hyvin usein ongelma on se, että poliittiset tavoitteet menevät kauas tulevaisuuteen ja jossain vaiheessa niitä pitäisi varmasti jo monissakin paikoin sitten uudelleen tukia. Minä tuen nyt kollega Hansen, on ihan oikein, että kuten Langen on pyytänyt tämmöisiä, tämmöisiä esityksiä myös tämmöisiltä järjestöltä kuten Greenpeace. Aikaisemmin on tehty toisin, on ollut toisia ryhmäjäseniä, jotka ovat pyytäneet kantaa esimerkiksi teollisuudesta, teollisuusryhmittymistä, ja tämä ihan oikein. Mutta tietysti täytyy ajatella, että missä sitten lobbaamisen raja menee. Mutta tämä on ihan reilu lähtökohta, joka auttaa meitä kaikkia ja sen takia me jatkamme tällä tiellä ja keskustelu päättyy oikeastaan tähän, ellei herra Langen nyt vielä jotain. Eikö tämä ole työjärjestyskysymys vai? Hyväksy kyllä sen, että edustajat saavat ehdotuksia eri organisaatioilta ja sidosryhmiltä, mutta sanoin vain siksi, kun Harus väitti, että hänen ehdotuksillaan ei ole mitään tekemistä Greenpeacein kanssa. Niin no asia tuli kai aika lailla selväksi. Jokainen saa pyytää ehdotuksia eri järjestöiltä eikä ketään syytetä siitä. Hyvää ruokahallua ja sitten me jatkamme lounan jälkeen. Hei Langen ja hyvät kollegat, määräajoista vielä pyydettiin siis, että siirretään määräaikoja. Sihteeristö tarkisti, että se ei ole niin yksinkertaista. Sihteeristö yritti yrittää niitä siirtää, mutta koko tämä käännöskoneisto vaikuttaa tähän asiaan. Mutta neljäs, viimeistään kuudes päivä mennessä tarkistukset, koska sitten tulee lomat ja kaikki, kaikki, kaikki tämä tiedetään. Sihteeristö siis tekee kaikkensa, mutta ymmärrän, että tähän tarvitaan lisää aikaa ja yritämme tehdä näin. Eli tällä hetkellä määräajat vielä jäävät auki. Ei tänään vielä määrätty. Me odotamme nyt vielä vähän aikaa vahvistusta tämä selvitetään, ja jos näin käy, niin sitten... Ei äh, niin uskoisin kyllä, muissa valiokunnissa on kyllä havaittu sellaistakin, että jossakin valiokunnissa tarkistukset ovat manneet pöydällä pari viikkoa, kun oli pääsiäisloma. Ja sitten kollegoille, kollegoita painostettiin jättämään tarkistukset ja kahteen viikkoon ei tapahtunut mitään. Ju- juuri siitä syystä asiaa nyt tutkitaan.